Good morning, everyone. Hyvää huomenta kaikki. Aloitamme kokouksemme. Aloitamme suoraan kohdasta seitsemän huomenta, Monsieur Roses. Aloitamme kohdasta seitsemän. Tarkastelemme tarkistuksia, jotka koskevat yhteistä arvonlisäverojärjestelmää arvosetelien kohtelun osalta. Edustaja Ildiko Galpeles on tässä esittelijänä. Me käymme läpi kolme tarkistusta, jotka on esitetty ja annan nyt suoraan esittelijälle. Rouva Galpeles, olkaa hyvä. Mr. Chair, um, először is szeretném megköszönni a kollégáknak a módos... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita kaikista saamistani tarkistuksista. Niin ikään haluaisin kiittää varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä heidän kanssaan. Nyt kannattaisi kyllä laittaa kuulokkeet päähän ja istutua sinne mukavasti, niin sitten minä voin jatkaa puheenvuoroani. Olen tehnyt yhteistyötä kollegoideni kanssa. Erittäin syöllisiä keskusteluitakin olen käynyt. Ja useasta asiasta on onnistuttu neuvottelemaan. En nyt käy turhaan lävitse kaikkia yksityiskohtia mietinnössäni. Pikemminkin haluaisin poimia esiin vain muutaman tarkistuksista. Lähtökohtana oli, että haluaisin luoda yhtenäisen politiikan, koskien arvoseteleitä. Politiikan täytyy olla johdonmukaista ja yhdenmukaista, jotta veron kierrolta ja veropetoksilta voidaan välttyä. Haluamme luoda sellaista verotuspolitiikkaa, joka mahdollistaa sen, että pystymme vastaamaan edessämme oleviin haasteisiin. Tietystikin verotuspolitiikka on lähinnä kansallisen toimivallan piiriin kuuluvaa politiikkaa. Siellä pätee toissijaisuusperiaate, mutta kun on kyse arvoseteleistä, tarvitaan eurooppalaiset puitteet, yhtenäiset yhdenmukaiset sellaiset, että, jotta voidaan varmistaa, että arvoseteleiden verotus on avointa ja säänneltyä. Komission ehdotus oli oikein hyvä ja erittäin laadukas ehdotus. Tämä tuli ilmi lukuisista tarkistuksistakin. Ottakaa ensin artiklasta 1, jossa on määritelmät. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että verotusjärjestelmien väliset erot saattavat johtaa joskus kaksinkertaiseen verotukseen, josta on haittaa elinkeinoelämän toimijoille markkinoille ja tämä heikentää myöskin rajat ylittävää kauppaa. Lisäksi tämä mahdollistaa veronkierron ja veropetokset. Siksi meidän täytyy luoda selkeät määritelmät sille, mitä tarkoitetaan ylipäänsä arvosetelillä. Selkeästi täytyy määritellä myöskin, onko kyse yhden tarkoituksen vai monen tarkoituksen arvosetelistä. Määritelmät ovat äärimmäisen tärkeitä siksi. Olen ottanut kompromissiin A kaikki tätä koskevat ehdotukset. Toivottavasti kollegat voivat sitä tukea tätä ehdotustani. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että arvonlisäveroa koskeva direktiivi täytyy muokata erittäin selkeäksi. Sen osalta verotetaanko näitä arvoseteleitä niiden liikkeelle laskemispaikassa vai paikassa, jossa ne lunastetaan. Ja myöskin sovellettava arvonlisäkanta kuinka sitä sovelletaan, otetaanko huomioon pelkästään lunastushetkellä valitseva arvonlisäverokanta vai mikä arvonlisäverokanta on käytössä. Ja täytyy varmistaa, että samantyyppiset maksuvälineet, joita ei pidetä arvosetelinä sinänsä, myöskin otettaisiin samojen sääntöjen alaisuuteen Ja täytyy varmistaa, onko kyse arvosetelistä vai jostakin muusta. Muita pitää verottaa eri tavalla kuin arvoset, näitä arvoseteleitä. ALV-sääntöjen täytyy olla selkeät ja johdonmukaiset silloin, kun nämä arvosetelit ovat verotuksen alaisia. Olen edustaja Kekusin kanssa samaa mieltä, kunhan tekee ehdotuksensa, joka koskee porsan reikiä ja veronkiertoa veroasiantuntijana olen täysin samaa mieltä hänen ehdotuksestaan, koska porsan reijättä täytyy tilkkiä, olipa sitten kyse alveista tai ylipäänsä verotuloista. Veronkierrolta täytyy voida välttyä. Siksi soveltamisalaa on laajennettu. Täten voidaan varmistaa avoimuus ja tasavertainen kohtelu kaikille Voin tukea kaikkia tähän suuntaan meneviä ehdotuksia. Lopuksi vielä, mikäli tarkastelette kompromissia C, voitte havaita sieltä, että olen hyväksynyt Stratikakisen ehdotuksen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi ottaa nämä säännöt käyttöön samanaikaisesti. Toivottavasti tähän myöskin päästään. ja toivon mukaan voimme hyväksyä tarvittavan kansallisen lainsäädännön 1. tammikuuta 2014 viimeistään ja soveltaa sääntöjä tammikuusta 2015 eteenpäin täysimittaisesti. Puheenjohtaja, uskoakseni nyt mainitsin kaikki tärkeimmät seikat ja ilomieli nyt kuulisin kollegoiden varjoesittelijöiden erityisestikin kommentteja ja kysymyksiä. Paljon kiitoksia, edustaja Galpels. Annan nyt sosiaalidemokraattiryhmän järjestäjille puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, the... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijä tästä hyvin teknisen aiheen käsittelystä. Olemme keskustelleet veron kierrosta ja veropetoksista. Ja keskustelemme lisää vielä tunnin kahden päästä, koska Esittelen oman mietintöni tästä aiheesta myöhemmin. Suurin osa tarkistuksista liittyy myös tähän aiheeseen. Kun olen käynyt lävitse tarkistukset, niin käy selväksi, että me kaikki olemme komission ehdotuksen takana. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun pyrimme saamaan avoimen verojärjestelmän, neutraalin verojärjestelmän koko Euroopan unioniin, niin että voimme varmistaa sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan. Omassa tarkastuksessani haluan varmistaa, että meidän täytyy avoimuutta, laajuutta tarkistaa, kun puhumme arvoseteleistä ja niiden verotuksesta. Tämä on merkittävä askel, kun pyrimme poistamaan mahdollisuuksia veropetoksille ja kiertämiselle. Ja samanaikaisesti ALVn keräys, aivan niin kuin esittelijäkin korosti, on saada siis verokertymää kasvatetuksi. Tämä on erityisen tärkeää näinä kriisin aikoina, kun otamme huomioon verojärjestelmiin kohdistuvat paineet. Nyt kyseessä on julkisen talouden vakauttamispyrkimykset ja niihinkin tämä liittyy. Tärkeää on, että teemme selkeän asiakirjan yhdessä esittelijän kanssa ja tarkistuksetkin menevät aivan tähän samaan suuntaan. Määritelmien selkäyttäminen on tärkeää Täytyy varmistaa, että ehdotus todella tarttuu kaiken tyyppisiin arvoseteleihin mukaan luettuna äh, kupongit, alennuskupongit. Sitten kun tämä järjestelmä astuu voimaan, niin sillä on oltava myös unionin budjettiin huomattava vaikutus. Haluan kiittää esittelijää hyvin valmistellusta äh, luonnoksesta ja me olemme jo sähköpostitse kompromissitarkistuksista viime päivinä keskustelleet. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Jose Sekan EPPn koordinaattorilla Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että annoitte puheenvuoron ja valitsitte minut kaikkien läsnä olevien jäsenien joukosta. Yksinkertaisesti haluaisin rouva Gelpelesille sanoa, että arvostamme hänen työtään ja tuemme häntä tässä tehtävässä. Tarkoituksena on luoda enemmän läpinäkyvyyttä ja olen iloinen siitä, että näkökulmat yhdistyvät tässä talossa niin, että voisimme rakentaa tehokasta ja käytännönläheistä hyödyllistä lainsäädäntöä. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitoksia, edustaja Seuraavana komissio. Edust, Rouva Keriton, olkaa hyvä. Just very, very, very briefly to Ihan lyhyesti vain kiitokset Rova peltsille erittäin hyödyllisestä ja selkeästä panoksesta, jonka hän on antanut tämän asian käsittelyyn. Tämä on erittäin rakentavaa yhteistyötä erittäin teknisen veroehdotuksen yhteydessä ja tämä osoittaa, kuinka hyvin esittelijä ymmärtää komission tarkoitusperiä tässä asiassa. Tehdyt tarkistukset ovat erittäin rakentavia niin ikään, varsinkin mitä tulee täytäntöönpano päivämääriin. Ja tämä nivoutuu erittäin hyvin yhteen Irlannin puheenjohtajakauden ohjelman kanssa, koska Irlanti on halunnut nimenomaan kiinnittää huomiota 2013 vuoden aikana lainsäädäntöprosessin huomiota ja yhteinen täytäntöönpano Päivämäärä on erittäin tärkeä asia niin ikään. Tällä voidaan välttyä veropetoksilta, jotka ovat merkittäviä jollakin alueella. Esimerkiksi 50 miljardia vuodessa on liikevaihto, joka saattaa mennä hukkaan veronkierron lainsäädännön avulla pystytään poistamaan joitakin teollisuuden alan huolia, mukaan luettuna innovatiiviset ja teollisuuden alat. Pidän erittäin hyvänä parlamentin laativaa mietintöä, ja ehdotettuja tarkistuksia. Tarkistuksiin tulee suhtautumaan myöskin rakentavasti. Thank you very much indeed, Mrs. Keriga. I will give the... Kiitoksia, Gerga. Annan uudelleen nyt esitellä puheenvuoron, jos hän haluaa puheenvuoron käyttää. Shadow Report. <laughs> Oikeastaan minulle jäi enää vain sanottavaksi se, että haluan kiittää varjoesittelijöitä. Ja haluan kiittää myös kaunista kommenteista, kaunista sanoista. Ja haluan kiittää edustaja Gosesia hänen tekemästään työstä. Ja vielä yksi loppuhuomautus. Jos varjoille sopii, niin olen ehdottanut, että ensi viikolla pidettäisiin kokous jossa kompromissi tarkistukset viimeisteltäisiin. Silloin voimme keskustella myös äänestyslistasta. Kiitos. So thank you very much indeed. So... Paljon kiitoksia. Muistuttaisin teitä siitä, että äänestysvaliokunnassa tapahtuu 26. helmikuuta tiistaina ja täysistunnossa asia käsitellään huhtikuussa. Paljon kiitoksia. Nyt meidän piti aloittaa itse asiassa seuraava osuus kello 10, mutta uskon, että voisimme jo siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Voisimme käsitellä yhdessä kohdat 8, 9 ja 10. Kyseessä on tarkistusten käsittely liittyen vuoden 2011 vastuuvapauden myöntämiseen Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläke viranovaiselle. Näissä herra Langen on esittelijänä. Meillä on noin 50 tarkistusta jokaisessa näistä kolmesta mietinnöstä. Me Niin, anteeksi. Siis 40 prosenttia näistä tulee Euroopan unionin talousarviosta ja loput mailta. Antaisin nyt suoraan esittelijä Langenille puheenvuoron. Jörgen, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon. Nämä kolme mietintöä, jotka koskevat pankkiviranomaista, arvopaperimarkkinaviranomaista ja vakuutus- ja viranomaista, ovat pelkästään lausuntoja talousarvion valvontavaliokunnalle. Tässä on tietty, tietyt rajat, joiden sisällä minun täytyy toimia, siksi ovat hyvin lyhyisiä tekstejä. Kyse on siis lausunnosta ja kolmesta valvontaviranomaisesta 10. tammikuuta budjettivaliokunta tapasi kolmen viranomaisen johtajata ja kolme tärkeää aihetta käsiteltiin pääjohtajien kanssa käydyssä keskustelussa. Ensinnäkin puhuttiin rahoituksesta, jota tulee jäsenvaltiolta ja myöskin unionilta 6040 joka kaavasta puhuttiin. Tähän liittyy ongelma siksi, että kolmen viranomaisen riippumattomuus halutaan taata. Ne ovat kuitenkin vastuu- ja tilvelvoisia jäsenvaltiolle ja tämä johtaa myöskin joustamattomuuteen tämä määränjakokaava. Tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota tähän ja asettanut esittänyt tiettyjä varaumia ja todennut, että nykyisen rahoitusmallin jatkaminen jatkossa on jotain ongelmallista ja kollegat muistakin ryhmistä ottivat esiin sen ajatuksen, että näillä viranomaisilla pitäisi olla oma budjettikohtansa unionin talousarviossa. Jäsenvaltioiden ja unionin yhteisrahoituksesta täytyisi päästä eroon, jotta voidaan varmistaa näiden elinten riippumattomuus. Tiedämme, että jäsenvaltiolla on oma roolinsa näiden elinten johto, johdossa, ja tämä aiheuttaa niin ikään suuren suuria ongelmia, merkittäviä ongelmia. Toinen seikka, joka otettiin esiin ja uudelleen kol- kaikkien kolmen yhteydessä, oli kysymys, miten maksetaan jäsen näille työntekijöille näissä elimissä. Tilintarkastustuomioistuin oli havainnut lukuisia ongelmia henkilöiden palkkaamisessa, mutta niin ikään siinä, miten joustamaton järjestelmä oli käytössä. Kaiken kolmen, kaiken kolmen viranomaisen kanssa käydyssä keskustelussa todettiin, että nimenomaan kansalliset hallitukset olivat halunneet toimia näin ja halusivat, että jäsenvaltiot eivät halunneet antaa näille viranomaisille liikaa valtaa ja siksi säännöt ovat joustamattomat ja tähän suhteeseen olemme tähän, tämän suhteen olemme tehneet jo joitakin muutosesityksiä tai tarkistuksia. Lisäksi raha oli jäänyt käyttämättä. Tämän osalta on tehty ehdotuksia tarkistusten muodossa mikä nyt katson lyhyesti kutakin viranomaista, ensinnäkin nyt pankkiviranomaista. On, todettiin, että rahoitus kaava pitää ottaa mukaan puite lainsäädäntöön. Olemme tehneet tarkistuksen myös muiden kollegoiden kanssa, että viranomais luotaisiin oma budjettikohtansa. E, pankkivalvontaviranomaisen palveluksessa on henkilöitä, jotka ovat lainassa kansallisilta viranomaisilta, mutta että kansallisten viranomaisten ei pitäisi voida vaikuttaa kuitenkaan pankkiviranomaisen toimintaan. Tässä on kuitenkin tämä puolettomuus, riippumattomuusongelma. Johtoelimissä on mukana kansallisten valtioiden edustajia, ja tästä saattaa syntyä konflikteja silloin, kun viranomaisen piirissä äänestetään asioista. Joustamattomuus ja sen pikemminkin työntekijöiden palkkauksessa tai palkoissa on, oli yksi ongelma, joka jonka jo mainitsin. Kohdassa kahdeksan pankkivalvontaviranomaista koskevassa tekstissä totean suurin piirtein sama kuin kohdassa 90. Yhteensä 15 tarkistusta olen tehnyt pankkivalvontaviranomaisen osalta. Ja voin hyvin laajalti hyväksyä tehdyt tarkistukset, jotka ovat niistä toimituksellisia tekstin muokkaustekstiä. Ruopa Vesku esimerkiksi halusi korjata romaninkielistä käännöstä. Tämän tyyppiset tarkistukset on, voin hyvin pitkälti hyväksyä. Äh, Hans-Peter Martinin tarkistus 7. Siinä on vielä pieni kysymysmerkki. Hän viittasi näiden toimistojen vuokraamiseen ja kustannuksiin. Ylisuurin kustannuksiin. Ja mikäli nyt äh, oikein ymmärsin, noin tuhata euroa per neljä metri vuodessa. Taikka mikäli tämä lasketaan että tämä on noin 80 euroa per neljä tämä vuokra. En nyt tiedä tarkalleen, mutta Lontoossa ja Pariisissa – Viime aikoina toimistotilojen vuokrat ovat nousseet. Nyt en tarkalleen tiedä, miten tähän suhtautua. Mikäli tämä tarkistus hyväksytään, tai mikä haluatte, että tarkistus hyväksytään, teidän täytyy hieman selittää tätä. Herra Martti on tehnyt tarkistuksen yhdeksän siis, ja toteaa, siinä todetaan, että viranomaisella ei ole valtuuksia rasittaa jäsenvaltiota liikaa ylimääräisellä byrokratialla. Tämä on tietystikin aivan oikein, mutta kysymys kuuluu, Kuuluuko tämä tähän vastuuvapausmietintöön tällainen asia? Tarkistus 13 sitten Sven Kiigoltilta. Siinä pyydetään viranomaista toimittamaan parlamentille yksityiskohtaista tietoa viimeistäänkin huhtikuussa 2013. Ja, ja tässä vaaditaan selitystä sille, miksi viranomainen ei ole tilintarkastustuomioistuimen mielestä kyennyt hoitamaan tehtäviään täysin tyydyttävällä tavalla. Minun mielestäni tämä on hieman turhaa. Tämä vain osoittaa, että kollega ei ole oikein paneutunut tähän aiheeseen. Ensinnäkin meillä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus, jossa viitataan kaikkiin kolmeen viranomaiseen. Lisäksi kuulemistilaisuudessa yksityiskohtaisesti vastattiin jo näihin kysymyksiin. Ja kolmanneksi vielä olen käynyt lisäkeskusteluita asianomaisten kanssa. Ja nämä keskustelut heijastuneet tähän minun omaan tekstiluonnokseeni. Joten minun mielestäni tällainen huomio, joka on tarkistuksen 13, ei kuulu tähän mietintöön laisinkaan. Siksi minä hylkään sen suoralta kädeltä. Muut tarkistukset ovat ihan kunnossa. Paitsi herra Martinin tarkistuksen yhdeksän kohdalla on kysymysmerkki vielä. Herra Martin, hänen pitäisi voida hieman selittää tätä omaa tarkistustaan vielä ja hänen laskentaperustaansa, koska en itse ole voinut tarkistaa, pitääkö tämä paikkaansa vai ei, tämä hänen väittämänsä. Martin tosin ei taida olla paikalla. Muutoin kaikki käy, paitsi että 13 tarkistuksen minä hylkään, herra Kikoldin tarkistukset, kaikki muut olen valmis hyväksymään. Tämä siis viranomaisesta. Thank you very much indeed, Mr. Lang. Paljon kiitoksia edustaja Langen. Annan nyt Dora Ferreiralle sosiaalidemokraattisesta ryhmästä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, edustaja Langen. Meidän käsityksemme aiheesta on oikeastaan oleellisilta osin samantapainen kuin teidän. Me katsomme, että nämä valvontaviranomaiset – ovat uusien haasteiden ja uusien vastuukysymysten edessä. Meidän on näin ollen varmistettava, että niiltä ei puutu rahoitusta, kun niiden täytyy hoitaa näitä uusia vastuullisia tehtäviä. Me katsomme, että teknisiä resursseja, jotka ovat jo olemassa, voitaisiin käyttää paremmin hyödyksi. näiden viranomaisten on saatava sellaista henkilöstöä, jotka pystyvät todella huolehtimaan tehtävien asianmukaisesta hoidosta niiden vaatimalla tavalla. Meidän huolenamme on oikeastaan se, että täytyy taata riippumattomuus ja tehokkuus valvontaviranomaisten toiminnassa. Näin ollen olisi hyödyllistä että todella perusteellisesti perehdyttäisiin valvontaviranomaisten rahoitustilanteeseen. Komission pitäisi asiaan perehtyä. Tällä tavalla voitaisiin todella taata viranomaisten täysi riippumattomuus ja varmistettaisiin myös äh, rahoituksen kestävyys. Näin valvontaviranomaiset voisivat todella toimia roolinsa mukaisesti. Nyt eletään jonkinlaista siirtymäkautta. Siirtymäkauden aikana valvonta on erityisen tärkeää, erityisesti budjettikysymyksessä. Niinpä onkin taattava tehokkaammat valvontaviranomaiset, jotka voivat todella tehdä tehtävänsä tehokkaasti. Haluan kiittää siitä hyvästä hengestä, jossa olemme kollegoiden kanssa tehneet työtä. Kiitos. Very much indeed, Mrs. Ferreira. Paljon kiitoksia, Roa Ferreira. Seuraavana edustaja Schmidt Alden puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. En kuullut äh, edustaja Langenin puheenvuoron alkua, mutta toivottavasti en ole Sven Giegoldin kanssa samassa kategoriassa. Ainakin toivon näin. Haluaisin kiittää edustaja Langenia. Tämä osoittaa sitä, että olemme enemmän tai vähemmän samalla puolella. Minun ryhmäni, kuten tiedätte, me olemme vahvasti ajaneet sitä, että nämä virastot ja valvontaviranomaiset olisivat vahvempia. Ja tämä on luonnollisesti monimutkaista ellei niillä ole tarpeeksi rahoitusta, ellei meillä ole tarpeeksi rahoitusta näille viranomaisille. Ja tämä tulee nyt tarkistuksissakin esiin. Edustaja Langen mainitsi tarkistukset kaikkien mietintöjen osalta. Luonnollisesti, ellei näin tapahdu, työ olisi vaikeaa. Ryhmäni luonnollisesti ajoi sitä, että meillä olisi vain yksi virasto. Tämä olisi tehokkaampaa, mutta tilanne ei vielä ole tällainen. Uskon, että tulevaisuudessa tämä voisi olla ratkaisu. Ja tämä olisi valvontamekanismin kannalta edullista argumentti on se, että jos me annamme näille valvontaviranomaisille lisätehtäviä, kuten olla monissa asetuksissa ja direktiiveissä, ja liittyen lyhyeksi myyntiin ja luottoluokituslaitoksiin, jos toimimme näin, olisi suotavaa, että takaamme sen, että viranomaisilla on myöskin rahoituskollegani, joka on tässä vieressäni, tulee vastaamaan budjetista. Ja tiedämme kaikki, minkälainen keskustelu on. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää käydä tätä keskustelua tällä hetkellä. Minä tuen tietenkin sitä, että me käytä liikaa rahaa. Jos annamme lisätehtäviä, meidän täytyy kuitenkin rahoittaa tehtävien hoitaminen. Kuten edustaja Langen sanoi, meillä on eräitä yhteisiä tarkistuksia kaikissa näissä mietinnöissä. Ja tämä on hyvin hyödyllistä ja eduksi mielestäni. Kuinka sitten voisimme nämä päämäärät tavoittaa? Kuinka voisimme muuttaa rahoitusjärjestelyjä. Tämäkin on jotakin, mitä voitaisiin heijastella. Mielestäni meidän pitäisi kuitenkin olla varovaisia. Maksujen kautta toteutettava rahoitus on jotakin, minkä yhteydessä meidän täytyy pohtia hyviä ja huonoja puolia. Ja riippumattomuutta riippumattomuus on erittäin tärkeää. Jos varoja saadaan, täytyy valvoa sitä, kuinka näiden varojen saaminen vaikuttaa viranomaisten riippumattomuuteen. Meillä on tämän tyyppisiä järjestelmiä luonnollisesti. Me tarvitsemme ehkäpä modernimpia järjestelmiä rahoituksessa, mutta niitä tulee myöskin asettaa kyseenalaiseksi. Elisa Ferreira, teillä oli jonkin verran tarkistuksia, jotka menivät näille linjoille ja uskon, että se on hyödyllistä. Voin varmaankin päättää tähän. En usko, että on kovinkaan vaikea saada yhteistä kantaa aikaiseksi. Uskon, että saamme aikaan valiokunnassa suuren enemmistön. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, edustaja Schmidt. Ilmeisesti vihreiltä ja Guelta tai ECRltä ei ole ketään paikalla. Anteeksi. Anteeksi, en huomannut teitä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, naiset ja herrat. Kuppi kahvia tai pullo vettä. Ihan muutama lisäys. yllättäen me olemme samoilla linjoilla Langenin mietinnön kanssa. Minä olen aivan maallikko näissä asioissa, suoraan sanottuna. Vastuuhenkilöhän on Swinburne, ja hän ei ole nyt paikalla. Mutta aivan muutama kommentti. Haluaisin muistuttaa Ashley Foxin tekemästä mietinnöstä. 2012 budjettiin liittyen. Mehän äänestimme siitä, kun olisi voitu saada aikaiseksi säästöjä ja oli myös epäjohdonmukaisuuksia ESAn eh, e menoissa. Haluaisin huomauttaa, no haluaisin nostaa esille tämän esimerkiksi yksityisten budjettikohtien, yksittäisten budjettikohtien osalta. meidän näkökulmastamme hyvin tärkeää on se, että rahan käytön suhteen täytyy olla erityisen tarkkana näissä virastoissa ja olen melko lailla varma, että olemme hyvin lähellä Langenin kantaa. Tämä oli aivan vain lyhyt kommentti mietintöön, josta minä itse en ole suoraan vastuussa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, edustaja Streiker. Pahoittelen, en huomannut teitä äsken. Edustaja Langen, haluatteko vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ja, vielen dank, te äh, kollega. Kiitoksia paljon. Kollega Schmidt voi olla tässä rauhallisin mielin. Meillä on tehty jotakin yhteisiä tarkistuksia. Kiitän myöskin sosiaalisteihin antamastaan tuesta. Uskoakseni me voimme kaikki tarkistukset hyväksyä lukuun ottamatta tarkistusta 13, joka on mielestäni aivan turhaa. Tarkistus 15. Siinä viitataan, siitä pitäisi saada 100 prosenttinen yhteisön rahoitusvirastolle. Mikäli tätä ei muissa tarkistuksissa ole vielä tullut hyväksytyksi, niin silloin tämä voidaan hyväksyä. Tämä on sisältö, on identiteetin 14 kanssa ja samoin tarkistus 11. Tämä on nyt ainoa, joka jää hieman avoimeksi vielä. Mutta muuten minun mielestäni tämä on ihan kunnossa näin, tämä asia. Mr. Langen. Kiitoksia edustaja Langen. Seuraavana Mand, uh, Werner Langen teki tässä jo johtopäätöksiä. Minä olin kyllä puhujalistalla ennen häntä. Ole Schmidt voi olla todellakin turvallisen mielin, koska tässä on tehty yhteisiä tarkistuksia, mutta oikein hyvin hän on toiminut tässä asiassa. En usko, minun nähdäkseni se mitään ongelmaa. Hienoa, että sosialistit ovat samaa mieltä meidän kanssamme. Rova Ferreira on tehnyt lukuisia tarkistuksia, jotka menevät samaan suuntaan kuin meidänkin. Minun kysymykseni on selkeä, Werner. Mikä saadaan oma budjetti kohtaansa? Me tarvitsemme tähän oikeusperustan. Ja mitä tulee sitten säästöihin? Kyse ei pelkästään ihmisistä, vaan myöskin mahdollisuuksista, käytettävissä olevista henkilöistä, joita voidaan palkata. Nyt on uusi operatiivinen kenttä edessämme, ja sitä varten tarvitaan uutta henkilökuntaa. Tietystikin joka puolella sanotaan aina, että säästetään, säästetään, säästetään ja leikataan ja leikataan, mutta loppujen lopuksi kyse on erittäin tärkeistä, vaikeista, vaativista tehtävistä. Sen vuoksi pitäisi antaa tiettyä liikkumavaraa. Tietystikin liian kallista me ei saa tulla, mutta mikäli uusia tehtäviä annetaan, jotka voidaan hoitaa virastossa, silloin ne voidaan pistää täytön vain ja ainoastaan, mikäli virasto tähän resursseja. Lisäksi minulla, siksi minulla olisikin Wernerille kysymys. Onko nyt kyse siitä, että tarvitaan lisää henkilökuntaa, vai onko pikemminkin kyse siitä, että henkilö täytyy olla erittäin tarkkaa tietoa viraston tekemistä, tekemästä työstä ja tehtävistä. Avoimuus halutaan varmistaa ja tilanteessa, jossa viranomainen tällä hetkellä on, kannattaakin miettiä, miten tässä suhteessa kannattaa tehdä. Nähdäksemme loppujen lopuksi emme tarvitse sellaista neuvosta, joka sanoo, että leikatkaa ja leikatkaa huolimatta siitä, ilman että katsotaan, että mistä kannattaa leikata. Kuitenkin tämä viranomaisen täytyy ryhtyä operatiiviseen toimintaan ja pankkivarmonta viranomainen yksi hyvä esimerkki sen suhteen, että pitää joskus pohtia, että kannattaako säästää. Eh, the floor now to Mrs. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Jensen budjetin valiokunnasta. Olkaa hyvä. Uh, yes, me... Paljon kiitoksia. Kiitos. Ulle Schmidt on meidän varjoesittelijämme tässä, mutta minä olen talousarvio 2014 esittelijänä ja uskon, että näiden virastojen rahoittaminen on kysymys, jota meidän pitäisi tarkastella vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Tässä haluaisin kiittää edustaja Langenia ja kaikkia muita läsnä olevia näistä mietinnöistä. Ne ovat mielestäni erittäin hyvä pohja työlle, joka meillä tulee olemaan talousarvion parissa. Me olemme järjestäneet näiden virastojen kanssa yhdessä kokouksia ja ne alleviivaavat tätä ongelmaa liittyen rahoitukseen, joka tulee jäsenmaista. Eräät jäsenmaat eivät pysty maksamaan, ne eivät saa ylijäämää takaisin, joutuvat maksamaan useassa erässä ja tämä aiheuttaa monenlaista tarpeetonta byrokratiaa. Ja tähän liittyy myöskin tietenkin riippumattomuuskysymys, joka on erittäin tärkeä, mutta meidän tulee muuttaa asetusta, jotta voisimme muuttaa tätä ja mikä on valiokunta, joka siihen pystyy, ei varmastikaan budjetti, talousarviovaliokunta. Mutta minä ehdotan kyllä, että sitä asiaa tarkasteltaisiin. Toinen asia, jonka Ulle Schmidt mainitsi, on se, voitaisiinko näitä viranomaisia tulevaisuudessa maksujen kautta rahoittaa. Tässä meillä tulisi olla siirtymä niin, että niitä rahoitettaisiin täysin Euroopan unionin talousvar- arvioista ja sen jälkeen erilaisten maksujen kautta, mutta meidän tulisi tarkastella, kuinka tätä voitaisiin toteuttaa. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että periaatteet ovat läpinäkyvät liittyen siihen, kuinka nämä maksut toteutetaan. Jos tarkastelemme muita aloja, joilla maksuja virastot keräävät. Toiminta ei niillä ole kovinkaan läpinäkyvää. Meidän pitäisi pystyä toimimaan tässä paremmin. Toinen asia, josta nämä virastot ovat äh, esittäneet valituksia, liittyy näihin organigrammeihin, henkilöstöhallintokaavioihin. Heillä saattaa olla varat, mutta ei henkilöstöhallintokaaviota, joka vaati, joka voisi taata sen, että oikea henkilö saadaan oikeaan tehtävään. Olen erittäin kiitollinen ja uskon, että edustaja Langen on tehnyt erittäin hienoa työtä. Olen täysin samaa mieltä ja pyrimme jatkamaan näillä samoilla linjoilla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jensen. Seuraavana edustaja Langen. En tiedä, haluatteko vielä kommentoida tätä vai palata asiaan? Kiitos samastani tuesta. Rova Jensenin kysymys ja Thomas Mannin kysymys. Voin vastata niihin samalla kun puhun Esmasta. Suunnista tarkistuksista, jotka koskevat Esmaa, ovat samoja kuin pankkilonkeraman omaisen yhteydessä eri numerolla tosin, mutta hyvin pitkälti yhteneviä tarkistuksia. Esman yhteydessä erityisestikin herää kysymys käyttämättömistä varoista, perityistä maksuista, jäsenvaltioiden ja uuden rahoituksesta, yhteisrahoituksesta ja kysymys, mitä tehdään käyttämättömälle rahalle. Ja toinen kysymys, joka liittyy siihen, että kansalliset viranomaiset ottavat paljon rahaa takaisin, käyttämätöntä rahaa. Viranomaiset tekevät intensiivisesti työtä tämän puolesta. Ja ESMAN budjetti paketti, mikäli rahaa ei voida riittävästi saada, sitten tarvitaan enemmän joustoa myöskin sen osalta, miten tämän elimen johto toimii. Ja, ja kun tämä viranomainen on vasta alkumetreillään, joten sen ongelmia ei kannata millään tavalla vähätellä. Minun tarkistukseni kahdeksan hieman tiukentaa alkuperäistä tekstiä. Tässä pyritään, että tientarkastustuomioistuin tarkastelee huolellisesti niitä ongelmia, joita viranomaisella on ollut sen alkuvaiheessaan. Ja viitataan se, tähän sekarahoitusjärjestelmään, joka on hankala. Nähdäkseni tässä riittävästi näistä tarkistuksista. Muutoin Tämä teksti on hyvin pitkälti identtinen aiemman tekstin kanssa. Joissakin kohdin täsmälleen sama teksti kuin pankkiviranomaisen kohdalla. Isman yhteydessä ei oikeastaan muita tarkistuksia ollutkaan, mutta vakuutusviranomaisen yhteydessä on sitten muitakin tarkistuksia. Mr. Langen, das... Kiitoksia edustaja Langen. Halo... haluavatko varjoesittelijät kommentoida tätä? Ja MVhen liittyvää asiaa. Ellei näin ole, annan Langille uudelleen puheenvuoron tarkistuksiin liittyen. Olkaa hyvä. Niin tästä vakuutusisäkerran viranomaisesta. Tämäkin on vasta alkuvaiheessaan. Tähän liittyy hieman muitakin ongelmia kuin kahden aiemman yhteydessä. Rova Ferreira teki joitakin tarkistuksia pankkiviranomaisen kohdalla, mutta ei niinkään ESMAn kohdalla. Ja sitten lisäeläköviranomaisen kohdalla Rova Ferreira teki joitakin tarkistuksia, jotka pikemmin kielisiä tarkistuksia. Muutoin tarkistukset ovat pitkälti identtisiä, samantapaisia kuin, tai tismalleen samanlaisia jopa kuin aiemmat tarkistukset. lisäeläköviranomaisen yhteydessä erityisesti viitataan sisäiseen tarkastukseen. Ja tässä todetaan, että myöskin kansalliset viranomaiset suorittavat oman tarkastustehtävänsä. Tämä on kuitenkin melkoisen paljon, melkoisen suuri määrä tarkastuksia, kun, otetaan 60, kun on kyse 60 prosentista rahoitusta. Lisärakeviranomainen tulee saamaan lisää tehtäviä hoitaakseen, joten tähän pätee sama kuin kahteen muuhunkin valvontaviranomaiseen. Eli seuraavan talousarvion vuoden yhteydessä meidän täytyy pohtia, kuinka mahdollisesti voidaan pohtia tämän viranomaisen rahoitusta ja kuinka tätä rahoitusta voitaisiin muuttaa. Tähän pätee siis sama kuin kahden muun viranomaisen suhteen. Kuinka tätä rahoitusta voitaisiin muuttaa? any of the... Kiitoksia edustaja Langen. Haluaako kukaan muu kommentoida varjoesittelijät? Kyllä, olkaa hyvä edustamaan. Ich, ähm, eigentlich nur... Oikeastaan haluaisin viitata pelkästään sinun mietintösi verran, joka koskee tätä arvoveriviranomaista tarkistusta kahdeksan, joka herra Martinin tekemä, ja toisaalta tarkistus kahdeksan hysäeläkeviranomaisen yhteydessä tismän sama. Sillä viitataan jälleen kerran siihen samaiseen asiaan, että viranomaisella ei ole valtuuksia rasitteeseen valtata liikaa ylimäisellä byrokratialla. Tämä kuulostaa minun mielestäni tällaiselta sunnuntai-puheelta, että aina toitetaan sitä samaa asiaa, että pitää byrokratiaa välttää mutta minulle tämä alkaa pikkuhiljaa riittää. Minusta tarkastus on aivan turha. Byrokratia aina joskus syntyy, mutta ei kaikki aina tuo lisää byrokratiaa. Minusta kun nämä tarkistukset kerta kaikkiaan hölynpölyä ja ne voidaan samantien unohtaa. Indeed, Mr. Mann, Mr. Langen, do you want to comment, please? kommentoida, edustaja Langen? Tästä en ole oikein osannut sanoa juuta enkä jaata, koska kokemukseni Euroopan parlamentissa on osoittanut, että en oikein tiedä, miten suhtautua tähän tarkistukseen. Joko mandaatti on riippumaton valvontatehtävä, mutta samalla pitää varmistaa se, että takaoven kautta ei sitten jouduta täysimittaiseen harmonisointiin. Mietin, pitäisikö herra Martinin tarkistus kahdeksan jakaa kahteen osaan ja pyytää kohta kohdata äänestystä niin, että osa tästä hänen argumentistaan voitaisiin hyväksyä. Olen tässä hieman kahd, kahd, kahtalaisella linjalla, jonka osaa päättää. Kiitoksia edustaja Langen. Ekonissa 25. päivä tätä kuuta äänestämme ja 9. maaliskuuta vastuuvaliokunnassa. Äänestän tästä asiasta ja lopulta tätä käsitellään täysistunnossa huhti- tai toukokuussa seuraavaksi. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta 14, sillä kuten tiedetään, äänestyksiä on jouduttu lykkäämään. Eli siirrymme suoraan kohtaan 14. Kyseessä on mietintö liittyen veropetoksiin, veronkierron ja verokeitaiden torjuntaan. Esittelijänä on edustaja Kleva sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. An estimated... Kiitos puheenjohtaja. Noin triljoona euroa julkista rahaa menetetään veropetosten ja verokierron takia unionissa. Tämä verovaje muodostaa vuositasolla noin 2000 euroa jokaista Euroopan unionin kansalaista kohden. Nämä pu- luvut puhuvat puolestaan, erityisesti näinä kriisin aikoina, kun veroja pitäisi järkevästi kerätä ja myös käyttää järkevästi. Kyseessä on skandaalinomainen menetys kansallisista budjeteista, eikä pelkästään sitä, vaan jos mietimme kuinka paljon jäsenvaltiot käyttävät terveysmenoihin, niin tämä aiheuttaa vakavan vaaran unionin sosiaalimallille ja julkisille palveluille. Tämä uhkaa myös sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa ja vie pohjaa verotusjärjestelmien oikeudenmukaisuudelta unionissa. Tämä verotulovaje edelleenkin nostaa jäsenvaltioiden velkaantumisastetta ja vajeastetta, kun pyrimme taistelemaan kriisiä vastaan. Veropetosten ja veron kierron takia varoja, joita muuten voitaisiin käyttää investointeihin, kasvuun ja työllisyyteen, nämä varat katoavat jonkinlaisiin verokeitaisiin. Tässä valiokunnassa emme juurikaan voi kiistää sitä, etteivätkö verokiertäminen ja veropetokset olisi hyvin moninainen ilmiö Euroopassa. Tälle on tehtävä jotakin. Olemme keskustelleet aiheesta lukuisia kertoja ja varmasti myös tämänpäiväinen keskustelun hedelmällistä. Jäsenvaltioilla toki on edelleenkin toimivaltuudet verojärjestelmien suhteen, ja tämä on tärkeää, mutta kuitenkin globaalissa taloudessa, kun veron kiertäminen ei katso kansallisia rajoja, niin kansalliset toimet pelkästään eivät johda toivottaviin tuloksiin. Sen takia omassa mietinnössäni minä edistän sitä ajatusta, että meillä olisi konkreettinen eurooppalainen verostrategia. Koordinoitaisiin toimia kansallisella, Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Minusta aika on nyt kypsä, jotta olisimme ja toimisimme rohkeasti. En lähde toistamaan komission tekemää ehdotusta, komission toimintaohjelmaa, joka kattaa lähinnä tekniset seikat – toimintaohjelma menee aivan oikeaan suuntaan. Haluaisin kuitenkin komissiolta vielä lisää lainsäädäntöehdotuksia ja sitoutumista jäsenvaltioiden taholta. Mietinnössä edistän sitä ajatusta, että meillä pitäisi olla tavoitteena se, että verovaje vuoteen 2020 mennessä puolistettaisiin. Tämä tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen, ja näin jäsenvaltiot voisivat saada vaiheittain lisää verotuloja, eikä veroastetta tarvitsisi korottaa. Näin julkisia varoja olisi enemmän käytössä julkisen talouden vakauttamiseen ja myös säästötoimet helpottuisivat. Ja rahoitusmarkkinatkin vakautuisivat, kun voitaisiin huomattavalla tavalla helpottaa sitä likviditeettitilannetta, joka, sitä likviditeetin määrää, joka suuntautuu reaalitalouteen. Jäsenvaltioiden pitäisi pitää kiinni sitoutumisistaan ja todella olla valmiita käsittelemään veronkiertoon liittyviä lainsäädäntöehdotuksia avoimessa hengessä. Meillä on myös säästö ja käsittelevä direktiivi, jota olisi syytä tarkistaa. Jäsenvaltioiden on myös kahdenväliset neuvottelut ja sopimuksensa päivitettävä ja näytettävä vihreätä valoa komissiolle niin, että se olisi siis se toimija, joka käsittelee sopimuksia, joita tehdään unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Näillä toimilla voisimme puuttua myös laittomiin toimiin, veropetoksiin. Ehdotan myös veron kierrovastaisia toimia. Sehän on toki laillista, mutta siinä käytetään verojärjestelmää sopimattomalla tavalla hyödyksi. Ja se on jopa ongelmallisempi ilmiö kuin pelkkä veropetos ilmiönä. Kyseessä on aggressiivinen verosuunnittelu. Suuret yritykset todella käyttävät aikaa verosuunnitteluun ja minimoimat veroasteen vaikutuksen ja näin kiertävät verovelvollisuuttaan pitäisi todella pohtia tätä ongelmaa syvällisesti ja esittää vakaita äh, perusteltuja argumentteja toimien tueksi. Euroopan tasolla on todella ryhtyvä toimiin. Pankkilupia pitäisi voida myös rahoituslaitokselta perua silloin, kun havaitaan, että asiakaskunta on veronkiertoon sotkeutunut. Pitäisi olla myös yhteinen yritysverokanta käytössä säästöjen kohtelua direktiivin tasolla pitäisi tarkistaa. Sitten kun kyse on rajat ylittävistä yrityksistä, jäsenvaltioiden pitäisi koordinoida toimiaan. Pitäisi olla myös rekistereitä, joihin yritykset rekisteröityisivät verovelvollisina. Veropetoksiin pitäisi tiukemmin puuttua niin, että turvauduttaisiin rikoslainsäädäntöön syy, syyttäjän toimissa. Tässä täytyisi huomioida myös sähköinen kauppa. En voi tietenkään kaikkiin näihin kohtiin puuttua yksityiskohtaisesti, mutta mietinnössä äh, keskeisellä sijalla ovat myös verokeitaat, veroparatiisit. Meillä on kansainvälinen laitos, organisaatio, joka on käsitellyt jo pitkään näitä kysymyksiä. kansainvälinen työ on ollut varsin tehotonta tällä saralla ja minun mielestäni mikään ei saisi estää Euroopan unionia toimimassa johtoroolissa, kun määrittelemme kansainvälisiä standardeja ja jo olemassa olevia standardejamme. Minusta me voimme ja meidän tulisi siinä työssä, kun päivitämme määritelmiä – ja otamme huomioon myös oikeudenkäyttörajat. Tarvitsemme yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa suhteessa veroparatiiseihin. Voimme mennä pidemmälle kuin komission toimintaohjelma. Siellä on kansalliset mustat listat. Me voimme ehdottaa myös eurooppalaista mustaa listaa. Lopuksi aivan lyhyitä kommentteja niihin ehdotuksiin, joita olemme viime viikonloppuna saaneet G20 Moskovasta, Briteiltä ja saksalaisilta. He järjestivät tiedotustilaisuuden ja siellä todettiin, että verenkierto on väärin ja monikansalliset yritykset eivät saa enää käyttää veronkiertoa, vaan niiden täytyisi kantaa verovelvollisuutensa rehellisesti lakeja on muutettava, veron kierrosta on tehtävä laitonta. Nyt selkeästi on poliittista tahtoa. Momentum on nyt saatu aikaiseksi. Ja tämänkaltaiset lausunnot, niihin on tartuttava. Samat ministerit kuitenkin usein neuvostossa jumittavat kaikki veroalan ehdotukset. Toki he sitoutuvat kollektiivisiin toimiin silloin, kun kyse on G20, mutta tässä kohtaa minusta meidän pitäisi pitää kiinni siitä, että eurooppalaiset johtajat hyväksyisivät myös meidän ehdotuksemme, jotka menevät täsmälleen samaan suuntaan. Juuri tätähän he haluavat, toimintaehdotuksia. Tässä valiokunnassa varmasti näistä aiheista käymme hedelmällistä keskustelua ja mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelijöiden ja muiden jäsenten kanssa valiokunnasta. Kiitos. E Paljon kiitoksia edustaja Kleva. EPPn puolesta annan puheenvuoron ensin Edustaja Langelle. Minun täytyy nyt seurata tässä järjestystä. Ensin siis edustaja Pietikäinen, olkaa hyvä. First of all, I would like to... Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää erittäin hienosta työstä. Tämä mielestäni auttaa varmastikin tulevaisuudessa käsittelemään asiaa tarkemmin. Tämä on erittäin hieno aloite komissiolta. Uskon, että me emme edes käsitä, kuinka valtavan suuri tärkeys tällä veropetos- ja vero kierto sekä aggressiivisella verosuunnittelulla, kaikki näihin asioihin liittyvillä kysymyksillä on. Me emme tarkastele tätä vain talouden tervehdyttämisen ja jäsenmaiden talousarvion ja Euroopan unionin talousarvion kannalta. Jos tarkastelemme näitä summia, ne nousevat jopa tuhanteen miljoonaan, miljardiin liittyen veron kiertoon. Mutta uskon, että meillä on vielä tärkeämpiä syitä puuttua ongelmaan yhteiskunnallisesti. Uskon, että kansalaisten on erittäin vaikea uskoa järjestelmään, jossa rikkaat ja vauraat voivat olla vapaamatkustajia ja toiset joutuvat kantamaan kulut Tästä syystä olen sitä mieltä, että ongelma on vielä tärkeämpi saada ratkaistua. Tässä käsittelen muutamia kysymyksiä lyhyesti. Tämä asiahan on erittäin laaja. Verokilpailulla on oikea roolinsa, mutta on myöskin epäreilua verokilpailua jäsenmaiden välillä ja aggressiivista verosuunnittelua. eräät jäsenmaat näkevät, kuinka väärin järjestelmiä on käytetty, ja tähän liittyy erilaisia kysymyksiä liittyen verosuunnitteluun ja veron kiertoon. Meidän tulee käsitellä näitä kaikkia ilmiöitä. Aivan aluksi haluaisin tuoda esiin ja korostaa erästä asiaa mietinnössä. Kyseessä on G20 ja OECD-työ, kuten esittelijä jo mainitsi. Uskon, että tässä Euroopan unionilla tulisi olla vielä aktiivisempi rooli ja meidän tulisi antaa konkreettisia ehdotuksia kansainvälisellä kentällä. Tässä tuli antamaan jotakin suosituksia. Uskon, että meidän tulisi parantaa olemassa olevia sopimuksia ja sääntöjä ja veronkiertoon liittyviä sopimuksia. Tässä on paljon, mitä voimme vielä tehdä toisekseen. Pidän mietinnön tavasta käsitellä kysymystä hyvin konkreettisesti. Minä tulen esittelemään joitakin tarkistuksia liittyen siihen, kuinka voimme käyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä eri foorumeilla veropetosten ja veronkierron käsittelemiseksi. Esimerkiksi yhteinen ylistetty yhtiöveropohja, kuten esittelijä mainitsi, voisiko se auttaa? Tai pakollinen yhteistyö veroviranomaisten välillä? Pidän myöskin hyvin paljon ajatuksesta, että käyttäisimme paremmin taloudellisia asetuksia ja lainsäädäntöä esimerkiksi sellaisten rahoituslaitosten pankkilisenssien perumiseksi, jotka osallistuvat veropetoksiin tai jotka eivät aktiivisesti tue niiden estämistä. Ja myöskin rahanpesudirektiivissä meillä on mahdollisuuksia kiristää verkkoa. Toinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin. Tämä liittyy kansainväliseen ulottuvuuteen, liittyy siihen, mitä komissio voi tehdä ja mitä me voimme tehdä Euroopan unionin tasolla. Eurooppalainen verotunniste numero on erittäin tärkeä. Sitten myöskin royalty-direktiivi ja eurooppalaisen mustan listan luominen veroparatiiseihin liittyen. Ja myöskin sopimukset liittyen kaksinkertaiseen verotukseen ja se, että ne jäädytettäisiin sellaisten maiden osalta, jotka on tunnistettu veroparatiiseiksi. Paratiiseiksi. Tämä myöskin, kuten komissio on maininnut, auttaa se, siinä, että me voisimme torjua kahdenkertaista verottamatta jättämistä. Tämä on tietenkin laitonta, mutta me voisimme käyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä välineiden löytämiseen. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että meillä on tässä hyvä mahdollisuus. Parlamentti voisi tehdä kattavan listan neuvostolle ja komissiolle – liittyen sekä periaatteelliseen että käytännölliseen tasoon, toiminnalliseen tasoon, hyvin kattavan listan toimista, joihin meidän tulisi ryhtyä, jotta voisimme puuttua veropetoksiin ja veronkiertoon. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia edustaja Pietikäinen. Seuraavana edustaja Skilakakis. Anteeksi, jos äänsin nimenne väärin. No, it was quite good. Ei, oikein hienosti te äänsitte. Olen kuullut paljon pahempaakin. Olen samaa mieltä kollegoiden ja esittelijän kanssa siitä, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Mietintö on myös oikein hyvä. Veron kierto ja veropetokset ovat merkittävä kysymys ei pelkästään Euroopan unionin taloudellisten etujen kannalta, vaan myös siksi, että kunnollista finanssipoliittista unionia ei voida luoda, mikäli verotus ja veronkierto on niin monen kirjavaa eri maissa. Tämä ei ole mahdollista, koska kun on kyse veronkierrosta, suurimittaisesta sellaisesta. Veronkierto vaikuttaa lähinnä maan vientiyritysten kilpailukykyyn. Vientiyritykset eivät yleensä pysty kiertämään veroja, koska tuotet viedään maan ulkopuolelle. Suuren luokan veronkierto heikentää periferisten talouksien kilpailukykyä. Toisaalta, mikä tarkastellaan, tarkastellaan tätä veronkierrosta ja veropetoksesta syntyvää aukkoa, Tämä ei pelkästään nosta verotasoa kaikkialla Euroopan unionissa, vaan pikemminkin tämä luo ikään kuin sosialistisen valtion, mikäli ei pystytä laskemaan veroja veronkierron vuoksi, joten meidän täytyy olla paljon tehokkaampia torjuessamme veronkiertoa. Me täytyy puuttua veroparatiiseihin ja tämän tyyppiseen komission ja jäsenvaltioiden täytyy yhdessä tämä työ tehdä ja meidän täytyy heitä auttaa tässä. Nyt ei kannata mennä valtion kassakirstuja kolistelemaan, koska mikäli kaikki nämä verota käytettäisiin talouteen siten, että valtio voisi satsata enemmän talouteen, silloin unioni olisi paljon paremmassa asemassa kaiken kaikkiaan. Sitten verokilpailusta. the euroalueella tai euroalueen sisällä meillä ei ole sellaisia välineitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi kilpailukyvyn parantamiseksi. Maat eivät voi pelata esimerkiksi vaihtokursseilla, rahapolitiikan avulla, koska kaikilla on sama rahapolitiikka. Maat eivät voi myöskään käyttää hyväkseen verotuspolitiikkaa, koska tai finanssipolitiikkaa, koska nyt ollaan menossa hyvin tiukkaan finanssipoliittisen konsolidointiin ja valtiontalouden alijäämät eivät ole sallittuja. että talout, taloudet äh, pyrkivät, miten ne voivat sitten pitää kiinni kilpailukyvystään, mikäli ne eivät äh, voi saada liittävästi innovaatioita tutkimusta ja tuotekehitystä tai muita keinoja, joilla voidaan pärjätä kilpailussa. Maiden täytyy voida alentaa veroja pysyäkseen mukana kilpailussa. Nyt meillä on lukuisia maita, joissa työttömyys on jopa 27 prosenttia. Kuinka niille, näihin maihin voidaan houkutella sijoituksia, investointeja? Korkotasot ovat erilaisia. 3-4 prosentin ero saattaa olla korkotasoissa, kun tarkastellaan unionin keskusalueita ja toisaalta periferisiä alueita. Kuinka nämä periferiset alueet voivat sitten pärjätä, mikäli ne eivät voi alentaa veroja? Eikä vero, verokilpailua täytyy voida harjoittaa samalla, kun taistellaan veron kierto vastaan. Eh, Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro vihreästä ryhmästä. Eikä, eh, olkaa hyvä. Um, and, and probably I will not try. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt yritä antaa teidän nimeänne, sekin olisi vaikeaa. Meillä on kaikilla omat ongelmamme nimien ääntämisen suhteen. Kiitoksia hyvin paljon ja kiitoksia esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta mietintöön koskien veropetoksia ja veron kiertoa veroparatiiseja. Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siinä, että veronkierto ja veroparatiisit ovat asia, johon tulisi puuttua. Kuitenkin se, mikä tästä mietinnöstä puuttuu, on selkeä huomio liittyen e- siihen, että yksi ongelmista liittyy veto oikeuteen, joka kaikilla jäsenmailla on verotusasioissa. Tämä on yksi ongelma, joka Euroopan unionissa tällä hetkellä on verotukseen liittyen. Me keskustelemme jatkuvasti siitä, että säästötoimia, niukkuutta lisättäisiin, hallitukset käyttäisivät vähemmän rahaa, mutta samaan aikaan vielä tilanne on sellainen, että verotuksen suhteen kilpaillaan ja tämä johtaa siihen, että jäsenmaat saavat vähemmän verotuloja ja tämän jälkeen ainut mahdollisuus on se, että kulutusta vähennetään. Ongelmana on se, että verotusasioiden suhteen Euroopan unioni ei pääse lainkaan eteenpäin. Voitte katsoa esimerkiksi transaktioveroa, mikä tilanne on, energiaverokin on jumissa neuvostossa. Kaikki verotuskysymykset jäävät jumiin ja uskon, että tässä kun puhumme veron kierrosta, veropetoksista ja veroparatiisista, meidän pitäisi varmistaa se, että Euroopan unioni voi toimia vahvemmin ja meidän tulisi käyttää tässä yhteisömenettelyä Tiedän, että tämä liittyy myöskin perussopimuksen muutokseen, mutta koska David Cameron on jo tämän sillan ylittänyt, meidän tulisi olla parlamenttina hyvin selvä ja tehdä selväksi, että me harkitsemme äh, perussopimusten muuttamista niin, että voisimme käyttää yhteisömenetelmää tällaisissa verokysymyksissä. Me tulemme siis tekemään tarkistuksen, jotta muotoilu olisi hiukan suorasanaisempi. sanaisempi. Ja minä uskon myöskin, että meidän tulisi kehittymiin maihin kohdistuva veronkierron vaikutus ottaa huomioon. Me tiedämme, että ähm, näillä mailla on vaikeuksia kilpailla tilanteessa ja me tarvitsemme parempaa arviointia siitä, kuinka nämä verotussopimukset, joita nyt on vireillä, vaikuttavat näihin maihin, erityisesti näihin kehittyviin maihin. Sitten toinen asia, jonka minä haluaisin mukaan mietintöön, on sellainen, että sitä on väistelty nyt. Mielestäni Euroopan pitäisi olla tiukempi veroparatiisin määritelmän kohdalla. Ja minä voin sanoa alankomaalaisena, että alankomat ovat veroparatiisian hirvittävää, jos tässä nyt komissio hidastelee, kun pyrimme luomaan kunnollista määritelmää veroparatiisille. Kaikki tietävät, etteivät hollantilaiset suosi tällaista määritelmää, sillä hyvin nopeasti Hollantihan määriteltäisiin hetkellä veroparatiisiksi, mutta meidän ei pitäisi ainakaan tässä parlamenttina vitkutella. Minä en ainakaan hollantilaisena sitä toivo. Ja minä tiedän, että päätöslauselmia on joskus hyväksytty, jossa on pyritty sellaiseen määritelmään, ettei Alankomaita voitaisi tällaiseksi veroparateisiksi määritellä, mutta minä itse tästä maasta tulevana sanon, että Euroopan unionin tulisi olla tiukempi veroparatiisien kohdella, ja kyllä Alankomaat ovat sellainen. Ja tässä on sitten vielä toinen alankomaalainen asia. Meidän tulisi varmistaa se, että veron kierto veronkierron vastaiset toimet, että niitä vahvistettaisiin nyt talouskriisin aikana. Monet yritykset, esimerkiksi Portugalista siirtyvät Alankomaihin ja Portugali menettää miljoonia verotuloina tällaisen veronkierron vuoksi. Ja meidän tulisi olla tiukempia. Minä tiedän, ettei tässä nyt monikaan ryhdy minua tukemaan tämän vuoksi omassa maassani, mutta tämän vuoksi minut on valittu. Meidän täytyy harjoittaa rehellistä vihreää politiikkaa ja veronkierto liittyy tähän aivan varmastikin. Kiitoksia. Oh. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Stajek EC-ryhmästä, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Well, I'm listening to the debate. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut tarkalla korvalla keskustelua. Aivan suoraan sanottuna Olin valmistellut kymmenkunta, toista kymmentä omaa kommenttia tähän mietintöön. Nythän keskustelu on käynnissä ja tämän aikana olen omat kommenttini kirjannut aivan uuteen muotoon. Tuskin voin uskoa korviani. En usko korviani sen suhteen, mitä täällä on nyt sanottu. Ensimmäinen kommentti varmaankin järkyttää teitä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, kuinka moni pöydän ympärillä istuvista on koskaan ollut yrityksen johdossa? Oman yrityksen johdossa. Ja kuinka moni meistä on koskaan voinut nauttia veroviranomaisten tuottamista tuotteista tai palveluista, verotunnisteista ja sen sellaisista. Minulla oli oma yritys ja tiedän, mikä lasku on ja mitä se tarkoittaa. Kun lasku laaditaan, lähetetään ja odotellaan maksua ja sitten odotellaan vero, verottajan kommentteja asiasta. Olen pahoillani, arvoisa esittelijä. On niin kovin helppoa todeta, että nämä vero tulovajeina hävityt rahat olisi ollut niin paljon parempi investoida talouteen. Tämä on helppo sanoa. Tässä manipuloidaan todellisuutta tavallaan. Olen pahoillani, olen eri mieltä. Minä seison aina ihmisten puolella, niiden puolella, jotka jatkuvasti ottavat riskejä kantaakseen, kun johtavat omaa yritystään. Jos näitä yrittäjiä ei olisi, jotka ovat valmiita kantamaan riskin, niin kukaan meistä ei tästä, tässä tämän pöydän ympärillä istuskelisi. Olen pahoillani tästä hieman kiivasta puheenvuorosta. Nyt on varmasti syytä hieman rauhoittua. Tämän keskustelun keskellä oikea kysymys minusta kuuluisi, miksi yritykset välttelevät verovelvollisuuttaan tai jotkut jopa ohjaavat pääomia uudella tavalla – ohjaavat niitä veroparatiiseihin? Se olisi oikea kysymys. Ei ole tarpeellista täällä pohdiskella yritysten toimintaa. Oikea kysymys kuuluu, miksi ihmiset toimivat näin? Syyt ovat hyvin yksinkertaiset. Korkeat verot, liian monimutkaiset verosäännöt, vaikeasti ymmärrettävät lainsäädäntökiemurat verotuskysymyksissä ja liian monimutkainen yritysympäristö, suoraan sanottuna. Näistä syistä ihmiset, yrittäjät, en minä puolustele tässä kiertäjiä tai veropetoksiin syyllistyviä. Veron kierto sitä oikeastaan ei ole mainittu lainkaan tässä mietinnössä. Minun näkökulmastani kyseessä on laillinen toiminta, koska tämä on suoraa seurausta siitä, että eh, verolainsäädäntö on aivan liian monimutkaista. Olen aivan vakuuttunut, että jos eh, verovelvoite Euroopan tasolla poistettaisiin, niin, luotaisiin, niin tilanne ei olisi yhtään parempi. Tässä ei ole minkäänlaista epäilystä. Varmasti tilanne muuttuisi vielä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi ymmärtää. Tämä varmasti sitten johtaisi pääomavirtoihin kohti veroparatiiseja, eikä mitään saataisi takaisin eikä mustalle listalle. My, my amendments, Minun tarkistukseni, arvoisa puheenjohtaja, olen pahoillani, nämä olivat minun uudelleen kirjoitettuja kommentteja ja tarkistukset sitten menevät toki saman suuntaan kuin esittelijän mietintökin. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Paljon kiitoksia. Anteeksi, että keskeytin teidät vielä tässä loppumetrillä. Nyt Guen puolesta edustaja Hendel, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss jetzt auf... Kiitos puheenjohtaja. Esitän pienen alustan huomio, niin kuin edellinenkin puhuja. Parlamenttiurani alussa tai ennen sitä minulla oli pieni yritys. Ja on hieman yltävä ehkä, että istun koeryhmässä yrittäjänä mutta minun täytyy sanoa, että olen osittain edellisen puhujan alustavin huomioiden kanssa samaa mieltä. Kukaan tuskin on iloinen siitä, että saa määräyksen maksaa veroja tai veromätköt. Ja kun on kyse verosäännöksistä ja ylisääntelystä, niin kannattaako sitten rahat siirtää veroparatiisiin tai ryhtyä veron kiertoon tai veropetoksiin? Se on eri asia, koska verot ovat yleishyödyllisiä menoja varten, jotka yhteiskunta käyttää kaikkein hyväksi. Saattaa olla, että kaikki eivät ole innostointaveroista. Kaikki eivät halua, että raha menee esimerkiksi asevarusteluun, mutta joka tapauksessa verot on tarkoitettu yhteisiä menoja varten. Ja veron petokseen syyllistyjä tuskin tekee veropetoksia tai veronkiertoa siksi, että säännöt olisivat liian monimutkaisia, pikemmin siksi, että hän haluaa välttää yhteiset velvoitteensa tai haluaa jopa ryhtyä rikolliseen toimintaan. Komission toimintasuunnitelma on hyvä, mutta liian varovainen. Monet seikat, jotka ovat vuosikausia olleet täysin selviä, on nyt uudelleen arvioitu tai halutaan arvioida uudelleen ja lykätään asioita tällä tavalla. Olipa sitten kyse veropetoksista tai veronkierrosta, tarvitaan kipeästi, hyvin nopeasti parannuksia, jotka ovat täysin mahdollisia saada aikaan. Aivan hiljattain OECD antoi erittäin dramaattisen kertomuksen, joka liittyy veronkiertoon monikansallisissa yrityksissä. Tämä tutkimus on julkaistaan pian, mutta ennakkotietoiset saatiin jo esittelijän Esittelen haluaisin kiittää hänen tekemästään työstä. Monet hänen ehdotuksistaan ovat sellaisia, että voimme suoraan tukea. Erityisesti on hienoa, että hän viittaa jäsenvaltioiden tehtäviin ja näihin kaksinkertaisen verotuksen estämisen pyrkiviin sopimuksiin ja avoimuutta ja rehellisyyttä. Tässä peräänkuulutetaan. Tämä on hienoa. Tulemme tekemään jotakin tarkistuksia vielä Haluamme viitata nykyisiin ja tuleviin veronkierron estämistoimiin ja vaadimme, että jäsenvaltiot toimivat johdonmukaisesti ja kaikilla pitää olla samat laskentamenetelmät pohjana. Ja sen kun on pankeista ja pankkilisensseistä ja pankki, siitä mahdollisuudesta, että pankilta otetaan toimintalupa pois, mikäli osallistuita veron petoksiin tai veronkiertoon. Tämäkin täytyisi varmistaa. Eurooppalaiset pankit, joilla on tytäryhdityksiä, jotka ovat, toimivat maissa, jotka eivät ole mukana yhteistyössä meidän kanssamme veronkierron vastaisessa toiminnassa, näitä pitäisi vähintäänkin lisenssi ottaa pois. Ja kun lisenssejä tai lupia jaetaan, ja mikäli sitten toiminta siirtää maihin, jotka eivät ole mukana meidän kanssamme yhteistyössä, silloin pitäisi 15 prosentin lähdevero langettaa näille automaattisesti. Ne ovat ehdotuksia, joilla pyrimme entisestäkin parantaa jo muutenkin hyvää mietintöä. Toivon, että te voitte tukea meitä tässä pyrkimyksessämme. Esittelijä toteaa aivan oikein. On suorastaan skandaalin omaista, että eurooppalaiset veroviranomaiset menettävät miljardin jo miljardeja veronkierron vuoksi. Meidän täytyy ryhtyä nopeasti tuumasta toimeen. Tässä yhteydessä haluaisin todeta, että meidän täytyy ryhtyä, kuten Alden kollegakin peräänkuuluttaa, nopeasti toimintaan. Veron kilpailu ja veron polkumyyntiä ei saa entisestäänkin pahentaa. Täytyy varmistaa, kuinka verotuskysymykset hoitan sillä tavalla, että eurooppalainen vähimmäisverokanta vähintäänkin saadaan sen käyttöön ja niin tällainen liiallinen verokilpailu voitaisiin välttää. Mr. Händel, now the... Paljon kiitoksia edustaja Händel. Seuraavana Intveld, Galvels, McCarthy ja Goulart. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Eli edustaja Intveld, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos. Minäkin Haluaisin vastata siihen, mitä edustaja Strejcek totesi. Totta kai verotuksen on oltava oikeudenmukaista. Veronkeruujärjestelmien verotuksen täytyy olla tehokasta. Ei pitä, pidä olla liiallista byrokratiaa. En kuitenkaan usko, että halusitte sanoa, että miljonäärit ohjaavat rahat esimerkiksi Kreikasta Sveitsiin, ja tämä on jonkinlaista yrittäjyyttä. En usko, että tätä tarkoititte kun omassa maassani kävi selväksi, että kuninkaallisen perheen jäsenet pitivät rahoja äh, kanalisaarten tileillä, niin ihmiset äh, paheksuivat. Kyseessä on myös moraalinen kysymys. Jos haluaa rahansa laittaa tilille jossakin muualla, jonne verottaja ei yllä, niin se on päätös, mutta ei meillä ole riittävästi rahaa. Eihän meillä ole, ole niin paljon rahaa, että olisi laittaa sitä veroparatiiseihin. Se on se ongelma. Oikeastaan haluaisin nostaa esille kaksi erityistä kysymystä liittyen siihen, mitä on jo sanottu. Ensinnäkin tiedon vaihto ja avoimuus. Tämä on keskeinen kysymys koko aiheessa. Tiedon vaihto on tärkeää, mutta tätäkin täytyy säännellä. Täytyy olla suojalausekkeita, suojajärjestelmiä sille tavalle, jolla tietoa vaihdetaan, kuka tietoon pääsee käsiksi ja mihin sitä voidaan käyttää. Asia ei säännellä kunnolla. Monet ovat todenneet, että meillä on kaksi maata, jotka edelleenkin estävät kaikki sopimukset. Ja tämä johtaa ensinnäkin siihen, että Euroopan unionin hallitukset ostavat tietoa, varastettua tietoa. Emme me halua tällaista kehitystä. Ja tämän kysymyksen pitäisi olla prioriteettilistalla korkeammalla. Toinen kysymys tästä yhteydessä. Meillähän on kansainvälistä yhteistyöstä oma lukunsa. Olen hyvin järkyttynyt FATKA-lainsäädännöstä Yhdysvalloissa. Siinä asetetaan valtava taakka rahoituslaitoksille, jotka toimivat Yhdysvalloissa – niiden täytyy tarjota tietonsa Yhdysvaltain kansalaisista, joilla on pankkitili Euroopassa. Tämä on EUn lainsäädännön rikkomista. Jotkut ovat tehneet Yhdysvaltain kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Minusta ne eivät ole oikeudellisesti vedenpitäviä, koska toiset maat eivät ole tällaisia sopimuksia tehneet. Kun me puhumme veronkierron välttämisestä Euroopan unionissa, niin välitämme Yhdysvaltoihin sellaista tietoa, jolla ei ole minkäänlaisia rajoja, aivan rajatonta tiedonvälitystä. Komissiolta halusin saada asiakirjat Fatkaan liittyen. Pyysin tietoja viime keväänä ja edelleenkin odottelen tietoja. Komission pitäisi vihdoin ja viimein toimittaa nämä asiakirjat. Haluan kehottaa valiokuntaa ja esittelijää nostamaan tämän kysymyksen esille jossain muotoa. Jos se ei onnistu tämän mietinnön yhteydessä, niin sitten erillisenä kysymyksenä. Kiitoksia. Seuraavana äh, Galpels, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Äh, Chairman. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää. Olen hänen kanssaan samaa mieltä, kun hän toteaa, että veronkierto ja veropetokset ovat ongelma, joka edellyttää koordinoitua toimintaa. Tilanne on sääntelemätön tällä hetkellä tämän suuren ongelman. Siksi tarvitsemme parempaa koordinaatiota. Jäsenvaltiot eivät yksin pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan. Sen vuoksi kunnollinen verotus, verohallinto tarvitaan. Tarvitsemme tähän yhtenäisen lähestymistavan. Me tarvitsemme veroja koskevaan direktiivejä, silloin kun on kyse koroista, rojalteista, emoyhtiö, tytäryhtiö, kytköksistä ja muista. Meidän täytyy säännellä tiettyjä seikkoja, jotka tähän ongelmakenttään liittyvät. Oli miten oli. Tärkeinä, tärkeimpänä tavoitteena tai tarkoitusperänä täytyy olla se, että luodaan kaiken kattava johdonmukainen kehys. Monet kollegat ovat tämän jo todenneet, olen heidän kanssaan täysin samaa mieltä. Mitä tahansa me teemmekin, emme saa millään tavalla lisätä byrokratiaa. Eikä meidän pidä tehdä rehellisistä veromaksajista tai rehellisten veromaksajien elämästä vaikeampaa ja hankalampaa entisestäänkin. Jäsenvaltiolla on oma suvereniteettinsa verotuskysymyksissä. Mikä nyt parannamme kilpailukykyämme, emme silloin puutu jäsenvaltioiden verotuspolitiikkaan tai finanssipolitiikkaan, mutta me voimme parantaa verokoordinaatiota Euroopan tasolla kuitenkin. Me tarvitsemme asian kuuluvaa tietoa. Ehkä tarvitsemme verkkosivun tai jonkinlaisen portaalin, jonka kautta tietoa voi saada – Tiedon vaihto ja tiedon jakaminen muiden kanssa täytyy saada toimimaan hyvin nopeasti, koska muuten me emme voi taistella veronkiertoa ja veropitoksia vastaan. Yksi elementti uudessa kehyksessä voisi olla se, että tarkastellaan jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sen toimivuutta. Kuten yksi kollegoista totesi, minäkin haluaisin muistuttaa siitä, että jäsenvaltioiden käytänteitä kirjavia, mutta kahdenvälisiä sopimuksiakin on olemassa, joiden avulla pyritään välttämään esimerkiksi kaksinkertaista verotusta, mutta kaksinkertaista verottamatta jättämistä ei ole pystytty hoitamaan kuntoon. Komission toimintaohjelmassa asia jo mainittiin täysistunto. Keskustelun yhteydessä puhuttiin nopean varoituksen, nopeasta varoitusjärjestelmästä silloin, kun on kyse esimerkiksi ALV-petoksista, niin täytyisi voida reagoida nopeasti. ALVn yhteydessä tarkasteltiin erilaisia tapoja puuttua ALV-petoksiin. Aion itse tehdä lukuisia tarkistuksia, jotka liittyvät näihin ongelmiin. Olisi hienoa, mikäli voisimme keskustelusta kollegoiden kanssa. Kiitoksia seuraavana. Edustaja McCarthy, olkaa hyvä. Uskon, että puhun lyhyesti. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvän luonnoksen ja me voimme tehdä nyt töitä erityiskysymysten parissa, jotka nousevat tekstistä. On tärkeää, että pidämme laajemman kuvan mielessämme tässä asiassa – viime viikolla Moskovassa G20 otti prioriteettikysymyksiksi ajatuksen siitä, että pyrimme estämään veron kiertoa ennen kaikkea. Tässä edustaja Schretzerin ehdotukseen vastauksena uskon, että meidän täytyy olla hyvin selviä siitä, mitä me tässä yritämme vastustaa. Kyseessä on se, että toimitaan reilusti, meidän tulee keskittyä niihin suuriin kansainvälisiin yrityksiin, jotka valitsevat veroalueen ja pyrkivät löytämään parhaat ehdot ja parhaan verotustilanteen. Tässä esimerkiksi Starbucksin kohdalla Yhdysvalloissa tilanne oli sellainen, että kun tuli ilmi, ettei yritys maksanut veroja. Kansalaiset olivat erittäin vihaisia, eivätkä ostaneet heiltä enää kahvia. Kansalaiset äh, ajattelivat, että koska itse maksavat veronsa, oli väärin, ettei suuri yritys näin tehnyt. Eli ihmisillä on sellainen tunne, että tilanne on epäreilu. Minä olen täysin samaa mieltä siinä, ettei pieniä yrityksiä pitäisi rasittaa lisäsäännöillä, mutta on mahdollisuuksia ratkaista tämä ongelma. Monet veroviranomaiset ovat myöntäneet, että verosääntöjä käytetään väärin. Ja usein he joutuvat käyttämään paljon aikaa siihen, että jahtavat näitä pieniä kaloja, eivätkä sitten pysty näitä suuria, valtavia väärinkäytöksiä harjoittavia tahoja, jotka näistä porsaareista hyötyvät metsästämään. Meidän mielestäni tulisi tässä keskittyä näihin kysymyksiin. Te olette ehkä nähneet Barclaysin tilanteen. Barclays on vihdoin suostunut, sillä se, sehän on joutunut veronkiertotapauksessa syytetyksi. Ja lopulta se on myöntänyt, että sillä on verotehokkuusyksikkö. Ei tämä ole mikään tehokkuusyksikkö. Kyseessä on yksikkö, joka on keskittynyt siihen, kuinka veroja voidaan maksaa mahdollisimman vähän. Mielestäni tämä on nimenomaan reiluuskysymys. Meidän täytyy tarkastella näitä kysymyksiä teollisuutta, joka on ollut itse asiassa vastuussa monista kysymyksistä, joita meillä on ollut tämän talouskriisin myötä. Täytyy varmistaa se, että he maksavat reilun tason mukaiset verot. Näillä yrityksillä on valtavasti asianajajia ja muuta henkilökuntaa, jonka tarkoituksena on vain se, että verojen maksu maksulta vältytään tai pystytään siirtämään toimintaa johonkin veroparatiisiin, jossa maksetaan vähemmän veroja. Tässä olen kollega Vasselin kanssa aivan samaa mieltä. Meidän täytyy ottaa huomioon kehittyvä maailma ja vastuumme. Olen kuullut paljon tarinoita ja nähnyt niitä lehdistössä erityisesti esimerkiksi kaksi viikkoa sitten yksi kaikkein suurimmista sokerin tuottajista, joka omistaa Liptonin T-yrityksen myöskin, sitähän nyt täälläkin juomme valiokunnassa, on luonut järjestelmän, jossa se ei maksa Sambian yrityks- äh, veroja Sambian valtiolle. Se on jossakin veroparatiisissa kirjoilla, eikä maksa niitä veroja, joita sen tulisi Sambiassa maksaa, ja samaan aikaan äh, se äh, julkaisee kuvia nuorista tytöistä, joilla on koulukirjoja edessään koulussa ja kuitenkaan valtio ei pysty koulua kustantamaan näille lapsille. Tämä on kysymys, että meidän pitäisi tarkastella. Miksi me ei puutu näihin kansainvälisiin yrityksiin? Miksi kansainväliset yritykset voivat valita tilanteen, jonka haluavat? Miksi ne saavat paremmat ehdot kuin muut? Ja miksi esimerkiksi Ranskan hallitus nyt on suostunut tällaiseen? Miksi on helpompaa sijoittaa yritys Luxemburgiin, niin ettei vero joudu maksamaan? Nämä ovat asioita, jota meidän täytyy kestellä veron jäsenmaiden kanssa. Jäsenmaat ovat G20 puitteistossa olleet samaa mieltä näistä asioista ja meidän täytyy nyt varmistaa se, että jäsenmaat noudattavat niitä sopimuksia, joita on tehty. Me tarvitsemme tekoja emmekä niinkään sanoja. Minä tulen esittämään tässä jonkin verran tarkistuksia, jotta voisimme saada eteenpäin asiat ja parantaa järjestelmän reiluutta niin, että äm, yritykset maksaisivat myöskin veroja eivätkä vain veronmaksajat. Edustaja Gular, olkaa hyvä. No very briefly, uh, because many things... Aivan lyhyesti. Paljon on jo sanottu. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, että pienyrityksille ei saa koitua liian suurta taakkaa. Älkää kuvitelkoon, etteikö kukaan täällä olisi omaa yritystä pyörittänyt. Googlelle, Starbucksille ja muille suurille yrityksille byrokratia ei ole ongelma. Tällaista argumenttia ei pitäisi enää nostaa esille. Pieniin yrityksiin taakka kohdistuu, mutta pk-yritykset eivät ole keskiössä, kun puhutaan veronkierrosta ja veropetoksesta. Eikautille halusin todeta, että euroalueella meillä on ongelma, jos emme ota huomioon sitä, että haluamme julkista rahaa käyttää, mutta sitten veroista ei kuitenkaan välitetä. Tämä on yksi euroalueen pääristiriidoista – Haluamme tasapainoista budjettia ja toimimme ikään kuin siihen päästäisiin vain tarkistamalla verotus ja, ja menot. En halua, että verot olisivat kovin korkealla tasolla, mutta kyllä tähän on puututtava. Tämä on myös sisämarkkinakysymys, koska kyse on tasavertaisista toimintamahdollisuuksista. Jos todella halutaan nostaa tämä byrokratia kysymys esille, niin sitten yhteisövero, yhteinen yhteisöverokanta voisi olla hyvä. Se olisi hyvä yrityksille, jotka toimivat rajan ylitse. Olen samaa mieltä siitä, että tähän pitäisi tarttua todella tiukasti. Esittelijälle sitten varmasti varjotkin tekevät teidän kanssanne hyvää yhteistyötä. Haluaisin rohkaista teitä kuitenkin menemään pidemmälle. Minusta tärkein kysymys tässä on se, että saataisiin kansalaiset hankkeen tueksi. Jos emme lainkaan käsittele tätä verotuspuolta, niin varmasti joinakin, joitakin vuosien kuluttua olemme hävinneet tämän taistelun kokonaan. Silvia will give the floor now to... Kiitoksia Silvi. Seuraavana edustaja Terho. Maram. Kiitos puheenjohtaja, rouva esittelijä. Ai nyt puhua suomea. On selvää, että veronkierrolla ja veropetoksilla on valtavat yhteiskunnalliset vaikutukset nimenomaan menetyksinä. Nämä yhtä lailla todellakin kansalaisten kannalta kuin kansantalouden kannalta. Olen myös hyvin huolissani veronkierron kilpailua vääristämistä, vääristävistä vaikutuksista. Siinä suhteessa suhtaudun tähän raporttiin hyvin myönteisesti, samoin kuin ja aivan erityisesti veroparatiisien osalta. Täytyy kuitenkin muistaa, kuten monet kollegat tässä ovat muistuttaneetkin, että byrokratia tulee välttää. No, toisekseen veropetokset ja veronkierron kysymykset monelta osin ovat myös kansallisia, joten emme halua ylisäädellä tässäkään asiassa. Yksinkertainen verojärjestelmä on yleensä paras sekä byrokratian että veronkierron ehkäisemiseksi. En innostu etenemiskeinona tästä asian liittämistä niinkään EU-ohjausjaksoa, enkä varsinkaan hyvän vihreän kollegani ehdotuksesta, että veroasioissa tulisi yksimielisyydestä luopua EU-ssa. Tämä johtaisi paljon muuhunkin kuin nyt toivottuihin vaikutuksiin. Kaikkein tärkein minun mielestäni on nimenomaan kohta veroparatiiseista. Tässä kohtaa voidaan todellakin löytää yhteistä toimintamalleista, eurooppalaisista toimintamalleista ratkaisuja. Ja haluaisin tosiaan korostaa tätä kohtaa raportissa. Myös Suomessa on ollut skandaalimaisia tapauksia, jossa muutenkin jo verotukia, verotukia nauttivat firmat ovat välttäneet veroparatiisien avulla verot käytännössä kokonaan, joten niistä on tullut enemmänkin yhteiskunnan parasiitteja kuin sen rakentavia osia. Eli tiivistäen pyytäisin teitä nimenomaan korostamaan tätä veroparatiisiosuutta. Kiitos. Thank you very much indeed. Terho. I give the floor finally to Mr. Stolojan. Paljon kiitoksia edustaja Terho. Seuraavana edustaja Stolojan, olkaa hyvä. Chairman, I would like to tell you a little... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa pienen tarinan liittyen tähän skandaaliin hevosen lihan suhteen Euroopassa. Minä olen hyvin onnellinen siitä, ettei minun maani ole sekaantunut tähän skandaaliin, sillä romanialaista hevosen lihaa oli lähetetty eri maihin sellaisen, sellaisten asiakirjojen kanssa, joissa aivan selvästi luki, että kyseessä oli hevosen liha ja jossakin matkalla joku muutti asiakirjoista tämän hevosen lihan maininnan naudanlihaksi, mutta tämä skandaali peitti toisen tarinan. Minua kiinnosti paljon seurata näiden asiakirjojen polkuja. Kun lihaa lähetettiin Romaniasta länteen eri maihin, hevosen lihaa siis, asiakirjat lähetettiin itään. Ensin Kyprokselle ja sitten kauko-itään. toinen yritys, joka omistaa kyproslaisen yrityksen osakkeita, on sijoittunut jonnekin Tyynenmeren alueelle, en tiedä minne. Meidän tulisi nyt kysyä itseltämme, minkälaista tällainen yritystoiminta oikein on. Kuinka kauan Euroopan unioni voi hyväksyä tällaista laillista yritystoimintaa? Meidän tulisi nyt asettaa tarkastaa jokaisen asiakirjan kohdalla tutkimaan näitä hintoja ja muita tietoja. Siksi uskon, että on erittäin tärkeää Euroopan unionille tarkastella kaikkia tätä, kaikkia näitä niin kutsuttuja veroparatiiseja ja saada hyvin selvää läpinäkyvyyttä ja tiedonvaihtoa aikaan jos nämä veroparatiisit eivät suostu tekemään sopimuksia Euroopan unionin kanssa tiedonvaihdosta ja läpinäkyvyydestä, meidän tulisi löytää tapa päättää tällainen toiminta näiden niin kutsuttujen veroparatiisien kanssa. Joskus ehdotan hyvin jyrkkiä toimia ja kaikki eivät ole niiden kannalla ja minä ymmärrän sen jotta me saisimme lopetettua Euroopan unionin toiminnan sellaisten yritysten kanssa, jotka lähettävät asiakirjoja jonnekin veroparatiiseihin, sellaisiin, jotka eivät halua tehdä sopimuksia Euroopan unionin kanssa, sopimuksia läpinäkyvyydestä ja tiedon vaihdosta. Meillä on miljardöörejä, Romaniassa ja Euroopassa sellaisia, jotka eivät maksa veroja lainkaan. Ja miksi näin sitten on? Siksi, että heidän rahansa ovat jossakin veroparatiisissa, joka ei suostu lähettämään Romanian veroviranomaisille näistä miljonääreistä tai miljardööreistä tietoja. Tietenkin me voimme jatkaa tällaisen tilanteen vallitessa ja hyväksyä tällaiset varainsiirrot, mutta meidän pitäisi säilyttää mielissämme se, että tämä hevosen lihaa koskeva skandaali liittyy myös tällaiseen toimintaan, jossa käytetään veroparatiiseja erilaisten asiakirjojen kierrättämiseksi ja manipuloimiseksi ja niin, että ei jouduta maksamaan veroja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Stolojan. Seuraavana edustaja Sailen ähm, Euroopan komission kaiva. Uh, thank you very much, Chair, for giving me uh, the... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää talousvaliokuntaa ja varsinkin sen esittelijää erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstä ja keskustelusta tästä aiheesta. Yleisesti ottaen pidämme erittäin hyvänä sitä, että parlamentti on niin kiinnostunut tästä asiasta. Kuten te tiedätte, päätöslauselma, jonka parlamentti hyväksyi huhtikuussa, antoi merkittävän sy- sysäyksen sille tiedonannolle, jonka komissio sitten julkaisi kesäkuussa. Tämä heijastui myöskin meidän toimintasuunnitelmaamme viime joulukuussa. Olemme yrittäneet ottaa sen yhteydessä huomioon monita seikkoja, jotka parlamentti mainitsi päätöslauselmassaan. Uskoakseni tässä on kaksi merkittävää asiaa, jotka viivät meitä eteenpäin tässä työssämme. Ensinnäkin jäsenvaltion verotulojen varmistaminen ja tois, toinen yhtä tärkeä tarkoitusperä on oikeudenmukaisuuden luominen verojärjestelmään. Tämä asia otettiin puheeksi lukuisissa puheenvuoroissa jo täällä tänään. Me katsomme, että nämä ovat aivan yhtä tärkeitä tavoitteita kuin mitä teidänkin mielestänne ne ovat. Komissio julkaisi joulukuussa melkoisen kunnianhimoisen paketin. Mukana oli 34 eri toimenpideehdotusta, joilla tulevina vuosina haluamme saada edistystä aikaan. Jotkut toimet on otettu jo käyttöön, jotkut suositukset, jotka hyväksyttiin samanaikaisesti kuin toimintasuunnitelma. Esimerkiksi veroparatiisia koskeva suositus ja aggressiivinen verosuunnittelu olivat tällaisia asioita, joiden suhteen on ryhdytty jo tuumasta toimeen. Meidän ajatuksemme menevät pitkälti saman suuntaan kuin teidänkin tämän, päiväisen keskustelun perusteella, joten pidämme erittäin hienoa sitä, että parlamentti tukee meitä tässä työssämme. Uskoakseni teidän tuellanne me olemme paljon, olemme hyvinkin vahvoilla, kun vaadimme jäsenvaltioita ryhtymään yhteistuumin toimintaan näitä ilmiöitä vastaan. Mr. Seidendorp, and finally... Kiitoksia edustaja Seidendorp lopulta. Uudelleen esittelijälle puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan käyttää äidinkieltäni näissä loppukommenteissa, eli voitte myös kuulla omaa kieltäni. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän tämänpäiväiseen keskusteluun. Kiitos tekemistänne ehdotuksesta. Tämä aihe ei tietenkään ole uusi aihe. Siitähän on puhuttu parlamentissakin jo aika pitkään, erityisesti tässä valiokunnassa. Niin kuin tiedätte, meillä on mietinnöille tietyt rajoitukset. Nyt me saamme tehokkaamman, vahvistetun, muutetun tekstin mietintöön teidän tekemienne tarkistusten tukemana. Todellakin odotan kovasti niitä tarkistuksia, joita te tähän mietintöön jätätte. Ja olen varma, että yhdessä saamme esitettäväksemme mietinnön, josta parlamentti voi sitten olla ylpeä. Me haluamme toimittaa mietinnön jäsenvaltioidemme johtohenkilöille, jotka kyllä maailmanlaajuisesti puhuvat näistä aiheista, esimerkiksi G20. Siellä tehdään lupauksia, tehdään sitoumuksia, joita sitten kuitenkaan ei käytännön tasolla toteuteta. Toivon, että mietinnöllä on vaikutusta siihen, mitä neuvostossa tapahtuu. Kehitysyhteistyövaliokunta valmistelee erityistä asiakirjaa kehittyvien maiden tilanteesta, eli tässä on erillisenä aiheena käsitelty tätä. Varmasti DEVE tekee erinomaista työtä. No sitten luvut, jotka alussa mainitsin, kysehän oli vain kontekstista. Halusin osoittaa, kuinka paljon rahaa hävitään, menetetään veropetosten ja veronkierron takia. Kyseessä oli todellakin tällainen arvauksen kaltainen arvio. No sitten määritelmät. Tämä on todella tuskallinen aihe. Toivoisin, että loppujen lopuksi löytäisimme koordinoidun ratkaisun tähän veronkierto määrittelyongelmaan. Jos me onnistumme saamaan aikaiseksi määritelmän tässä valiokunnassa, niin totta kai minä olen äärimmäisen tyytyväinen kaikissa käymissäni keskusteluissa minulle on todettu, että älä nyt tartu tähän, kyllä se on aivan liian vaikeata. Mutta minä olen päättänyt ottaa härkää sarvista kaikesta huolimatta. Meidän on puututtava näihin kysymyksiin, jotta me saamme palautetuksi luottamuksen kansalaisten silmissä, niiden kansalaisten ja yritysten silmissä, jotka maksavat veronsa. Mehän kaikki haluamme oikeudenmukaista, reilua järjestelmää, joka tuli esille myös keskustelussa. Toivon, että voimme parantaa mietintöä tarkistuksilla ja toivon, että siitä saadaan myös konkreettisempi, käytännönläheisempi. Minulla on tiettyjä ehdotuksia, jotka ovat jo mukana tekstissä ja toivon, että vielä olisi aikaa parantaa lähikuukausina – lopputulosta. Kiitos yhteistyöstä ja varmasti voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin. Paljon kiitoksia edustaja Kleva. 26. päivä helmikuuta on tarkistusten jättämisen takaraja. Ja 24. maaliskuuta äänestetään lopulta meillä toukokuun täysistunnossa tulee olemaan äänestys tästä mietinnöstä. Siirrymme nyt seuraavaan asiaan. Esityslistan kohta 15. Mietintöluonnos liittyen Euroopan unionin monitasoiseen hallinnointiin. Tässä asiassa Silvi Gula on esittelijänä. Olkaa hyvä Silvi. Sitä Kiitoksia. Tämä on vähän tällainen arkeologinen asia, johon teidät nyt kutsun mukaan. Tämä teksti nimittäin, tai tämä mietintö, on jo saatettu aloille jo kauan aikaa sitten, yli vuosi sitten uskoisin. Sellaisella hetkellä, kun meillä ei vielä ollut herra Van Rompain tekstiä eikä Marian Taisonin mietintöä. Eli meillä on nyt tässä teksti, joka on ollut vähän odottelemassa. Ja uskon, että olisi nyt aika, että meidän valiokuntamme lausuisi mielipiteensä. Tämä on hyvin tärkeä teksti, joka koskettaa Ekonin toimintaa, sillä eri hallinnon tasojen erittely ja euro alueen käsittely ovat tietenkin tärkeitä kysymyksiä. Minä olen pyrkinyt käsittelemään tätä asiaa seuraavalla tavalla. Aivan aluksi haluaisin puolustaa Ekonin kompetensseja niissä asioissa, jotka liittyvät meidän työhömme. Toisaalta en ole halunnut liikaa tässä astua Afkon toiminta-alan puolelle. Tämä on vaikeaa, sillä tekstihän on hyvin tiivis ja lyhyt. Minusta vaikutti siltä, että jos halusimme estää kaikenlaisia ristiriitaisuuksia, ja minä nyt haluan tässä toistaa, en aja mitään jakoa tai jakautumista Euroopan unionin sisällä, mutta haluaisin kuitenkin toimia niin, että euroalue ja kaikki jäsenet, jotka siihen tulevat myöhemminkin liittymään, meillähän on tilanteita, jotka ovat pelkkiä siirtymä vaiheita, kaikki ne jäsenmaat, jotka ovat sitoutuneet euroalueeseen liittymiseen, tulee ottaa huomioon ja meidän tulisi organisoida tämä työ mahdollisimman hyvin. Meidän täytyy ottaa mukaan vastuullisuus ja kaikki kriisin edellyttämät asiat. Minä olen tässä lähtenyt olemassa olevasta tilanteesta ja todennut, että olemme tyytyväisiä siihen, että euroalueet ovat tehneet euron vakauttamiseksi toimia ja että meidän tulisi luoda solidaarisuusmekanismi, jota ei vielä ollut olemassa. Ja todennut, että Troikka menee tiettyihin maihin eikä ota huomioon niissä valalla olevaa toimintatapaa. Ja että eräät eh, Herman van Rompuyn ehdotukset liittyen siihen, kuinka varmistamme sen, että jäsenmaat täyttävät sitoumuksensa ovat mukana. Tämä oli siis minun lähestymistapani. Minä olen hyvin avoin kuulemaan kaikenlaisia tarkistuksia. Tarkoitus on parantaa tekstiä, mutta me haluaisimme saada AFKolle selkeän viestin läpi siitä, että eräät asiat ovat olleet Ekonissa jo käsittelyn alla, erityisesti euroon liittyen. Ja meidän tulee tässä pohtia sitä, kuinka valmistelemme tulevaisuutta luomatta mitään jakautumista – Tämä vaikuttaa minusta olevan erittäin tärkeä valinta, tärkeimpiä valintoja, joita jäsenmaat ovat viime vuosina tehneet. Meillä on kaikilla velvollisuutemme kansalaisia kohtaan. Ja tässä kohdassa kahdeksan minä halusin kuitenkin muistuttaa, että euro on Euroopan unionin valuuttayksikkö, eikä vain joidenkin maiden valuuttayksikkö. Ja kaikki sellaiset toimet, joissa euroryhmä on erillään, ovat väliaikaisia, sillä perus Sopimuksen mukaan tilanne on vain siirtymävaihe. Ja uskon, että tämä todellakin ansaitsee sen, että pohdimme asiaa vielä enemmän yhdessä. Kiitoksia. give the floor to... Paljon kiitoksia, edustaja Gula. Ja seuraavana EPPn puolesta Gosees, olkaa hyvä. No, Sylvie raison de dire... Kiitos puheenjohtaja. Silvi on aivan oikeassa. Tämä on hieman arkeologinen harjoitus. Eli täytyy aika pitkälle mennä ajassa taaksepäin, jotta löydämme äh, alkulähtökohdan tälle asialle. Minä itse olin tässä varjona, olen itse itseni nimittänyt, ei tämä ensimmäinen kerta, mutta nyt kuitenkin näin todella on. Halusin vain todeta, että lähestymistavasta me olemme samoilla linjoilla. Hieman olisin eri mieltä kohdasta viisi se, mitä ranskankielinen teksti toteaa, on, että meillä on tällainen suunnitelma, komission suunnitelma, johon ollaan tyytyväisiä. Englanninkielisestä käy paremmin selville se, mitä, mikä oli alkuperäinen ajatus. Eli komissio toki ponnistelee, mutta tällainen suunnitelma ei ole vielä päässyt oikeastaan eteenpäin kaikkea varmaankaan ei ole sanottu, mikä olisi voinut olla mukana tässä suunnitelmassa. Tämä oli tämä pieni miinusmerkki, jonka halusin tähän lähestymistapaan lisätä. Muutoin olen aika lailla lähestymistavasta samaa mieltä. Ja se, että euro on todellakin, kunnes toisin todetaan, Euroopan unionin valuutta. Jos lopullinen päätös tehtäisiin siitä, että ei liitytä euroon, niin sitten pitäisi tehdä institutionaalisia ratkaisuja ja päätöksiä. Euron pitäisi viime kädessä olla kaikkien valuutta ja tämä on se lähtökohta, josta lähdetään ja jos, jos näin ei haluta, niin sitten täytyy ryhtyä institutionaalisiin toimiin, jotta on euroalueen edustukselle sopivat organismit. Kiitos. Kiitoksia herra Gosses. Sosiaalisten nimissä puheenvuoron saa herra Kutas. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Silvi Goulardia hänen tekemästään työstä ja tästä lausuntoluonnoksesta. Haluan kuitenkin mainita, että täytyisi tehdä paljonkin uudistuksia jotta saataisiin Euroopan unionin hallintorakenne talous- ja raha-asioissa toimimaan tehokkaammin. Demokraattista valvontaa pitää vahvistaa niin ikään. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Troikalla on oma vastuunsa. Olen samaa mieltä myöskin omista varoista. Omien varojen osalta uskon niin ikään, että tässä voitaisiin mainita tarve luoda eurooppalainen valtionvarainministeriö. Kohdassa viisi lausuntoluonnoksessa viitataan euroalueen vastuu- ja tilivelvollisuuteen suhteessa Euroopan parlamenttiin. Tämä, tähän vaatimukseen on jo vastattu. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin parlamentti, lisäksi euro on Euroopan unionin valuutta, joten Euroopan parlamentilla Euroopan unioni siis vastaa sekä Euroopan unionista että Euroopan raha- ja talousunionista. Perustus, perussopimusvaliokunnassa Gualtieri ja hänen kollegaansa laativat juuri asiakirjaa, jossa he mainitsevat, että Sixpackin validiteettia paikka, paikkansa pitävät takaa pätevyyttä ei koskaan asettu kyseenalaiseksi, olipa kyse eurovyöhykkeen maista tai euron alueen ulkopuolisista maista. Uskoakseni Euroopan parlamentin jakeminen jakaminen eurovyöhykkeeseen kuuluviin ja kuulumattomiin saattaisi avata melkoisen Pandoran lippaan, koska toimielimen on Euroopan luoteeltaan. Euroopan unionin perussopimuksen mukaan Euroopan unioni edustaa kaikki Euroopan kansalaisia. Siksi tätä luonnetta pitäisi vahvistaa eikä niinkään laimentaa. Eh, Kiitoksia herra Kutas. Vihreiden nimissä puhuu uskoakseni erä Eichhout. Eikö totta? Thank you, Sylvie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Silvi oikein hyvästä mietinnöstä. Ensin haluan pahoitella Rambon Pitsen puolesta, joka pyysi minua toimimaan tässä hänen puolestaan. Hänen piti olla toisessa valiokunnassa äänestämässä. Haluaisimme korostaa sitä, että mietinnön pohja, perusta on sellainen, että olemme siitä pitkälti samaa mieltä. Kiitos Silvi. Ainut lisäys vihreiltä oikeastaan olisi se, että haluaisimme vahvistaa mietintöä tietyissä kohdin. Toki tässä on sanamäärä rajoitteita, haluaisimme auttaa ylittämään tämän ongelman. Vielä kerran haluamme korostaa sitä, että loppujen lopuksi meillä on oltava EVMssä yhteisömetodi. Sitä pitäisi tässäkin yhteydessä korostaa. Sitten äh, pankkiunionin liittyen pitäisi korostaa sitä, että kriisinratkaisu mekanismi ja talletussuoja pitäisi sisällyttää keskeisiin pilareihin osana pankkiunionia. Tätä haluaisimme vielä kerran korostaa. Sitten kahdenväliset sopimukset, jotka on mainittu neuvostossa ja neuvosto kesäkuussa taas niitä käsittelee. Haluaisimme korostaa parlamentin näkökulmasta, että nämä kahdenväliset sopimukset niiden tulisi olla sellaisia, että demokraattinen tilivelvollisuus toteutuisi sekä Euroopan tasolla että kansallisesti. Kansallisesti nämä sopimukset pitäisi myös ottaa ikään kuin omakseen. Tätä tulisi korostaa. Ja sitten omat varat artikla. Tähän haluaisimme lisätä, että tämä oma varakeskustelu keskustelu pitäisi toteuttaa niin, että sillä voitaisiin puuttua myös näihin epäsymmetrisiin häiriötiloihin, shokkeihin. Nämä kohdat haluaisimme lisätä mietintöön, mutta vielä kerran kiitokset ja tiedän sen, että Jean-Paul mielellään tekee sinun kanssasi yhteistyötä. Paljon kiitoksia. Seuraavana ECRn puolesta Ebing, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin tehdä kolme huomiota. Kappaleessa kaksi lausuntoluonnoksessa edustaja Gular ehdottaa, että six-pack koskettaa vain euroalueen maita, mutta minun tietääkseni tämä ei ole totta. Tämä six-pack koskettaa kaikkia 27 jäsenmaata, vaikka eräät sanktioita koskevat kohdat koskettavat vain euroaluetta. Haluaisin tässä ehdottaa selvennystä tähän lausunnon muotoiluun, mutta tämä kahden säädöksen paketti tyypää koskettaa vain euroaluetta. Haluaisin muistuttaa valiokunnalle, että muiden joukossa edustaja Gular on ollut mukana jarruttavassa tätä erittäin tarvittavaa pakettia tähän mennessä. Toisekseen kappaleessa viisi lausuntoluonnoksessa edustaja Gular pyytää jo uusia lainsäädäntöehdotuksia, erityisesti hän haluaisi toimeenpanna komission suunnitelmaa. Ja kappaleessa seitsemän hän toteaa, että euroalue tarvitsee oman erillisen talousarvionsa. Minä olen aikaisemmin jo sanonut, ettei euroalueesta pitäisi tulla mitään varjotaloutta, tai se ei selviä. Sen pitäisi perustua selville säännöille, fiskaalisille kuurille ja sanktioille niitä kohtaan, jotka rikkovat sääntöjä. Tämä on Maastrichtin henki ja minä haluaisin, että me jatkamme näillä linjoilla. Sitten lausuntoluonnoksen kappaleessa kahdeksan edustaja Gular myöskin pyytää, että euroalueelle luotaisiin toinen parlamentti. Oma parlamentti. Jos minä olen käsittänyt oikein, hän haluaisi parlamentin alahuoneen sellaisista Euroopan parlamentin jäsenistä, jotka tulevat euroalueen jäsenmaista käsittelemään euroalueen kysymyksiä tulevaisuudessa. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Haluaisiko edustaja Gular Schengen-alueelle samantyyppisen ratkaisun Schengen-parlamentin? Ja pitäisikö kaikkien tiiviimmän yhteistyön muotojen saada samanlainen asia, esimerkiksi transaktiovero parlamentti? En minä usko, että tällainen toimisi sen sijaan, että ehdotat tällaista, voisi sanoa, että parlamentissa ei olisi brittijäseniä. Ja vaikka minä olen Belgiassa tai ainakin edustan Belgiaa, ei olisi varmaankaan minkäänlainen yllätys sille se, että minä ehdotan tällaista parlamentaarista valvontaa. Kiitoksia. Thank you very much indeed, uh, Mr. Paljon kiitoksia, Eping. Edustaja Klute ei täällä ole paikalla, eikä kukaan Guen edustaja. Eli nyt annan sitten edustaja Tremosalle puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt puheenvuoro vain. Minua kiinnostaa tämä keskustelu, joka koskee Euroopan unionin taloushallintoa. Minulla oli ilo ja kunnia lukea viime viikolla Economist-lehdestä artikkelin, jossa siterattiin Silvi Kulardia ja todettiin, että Kulardin mukaan Euroopan parlamentti on parlamentti, jossa meillä on edustajia ilman verotusta, edustuksellisuutta ilman verotusta. Tämä on avainkysymys, mikäli haluamme jatkaa. Haluammeko jatkaa tätä eurooppalaista hanketta, mikäli haluamme, meidän täytyy tunnustaa, että olemme tienhaarassa, meidän täytyy päättää, menemmekö me eteenpäin, otammeko seuraavan askeleen kohti jonkinlaista unionia, jolla on finanssipoliittista valtaa, tai sitten ei. Eurooppalaiset äänestäjät tämän päättävät seuraavissa tai seuraavina vuosina. Joten minua kiinnosti kovasti tämä seikka. Sitten näemme, miten merkittäväksi asia muotoutuu. On puhuttu myöskin vakauden ja tehokkuuden ja demokraattisen vastuun vahvistamisesta – meidän pitäisi puhua niin ikään siitä, että Euroopan unionissa on jäsenvaltioita, jotka eivät ole kovinkaan tehokkaita tällä saralla. Ja verotus ja edustuksellisuus tai edustuksellisuus ilman verotusta pitäisi ottaa pois myöskin jäsenvaltioissa. Aion esittää itse joitakin tarkistuksia, joilla peräänkuuluttaisen todellista finanssipoliittista liittovaltioajattelua suurten valtioiden välillä Euroopassa, kuten tässä voisi olla mukana esimerkiksi Espanja. Aion päättää ajatukseni nyt tähän. Mikäli me tarkastelemme Euroopan talouden kehittymistä viimeisten viiden vuoden aikana ja tämän valtavan kriisin vallitessa, parhaimmat Euroopan maata ovat pystyneet pistämään kampoihin kriisille, koska silloin kaikki nopeimmat ja tehokkaimmat ratkaisut otettu käyttöön. Pienet ja pohjoisen maat ovat pärjänneet parhaiten. Ja Saksa, joka on ikään kuin poikkeus. Saksa toimii pohjoismaana tässä, koska se on todellinen liittovaltio. Se on 17 aluetta, jo- joilla on veronkanto-oikeus ja täysin mittaiset verotusoikeudet, mutta niin ikään oikeudet säännellä ja itse päättää infrastruktuuristaan, lentokentistä, teistä ja satamistaan. Joten olemme voineet havaita, että tehokkuus on myöskin suhteessa kokoon. Ja paras eurooppalainen ratkaisu tämän kriisiin on löydetty pohjoismaista ja todellisista liittovaltioista. Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa ja Portugalissa, ehkä jopa Ranskassa ja Belgiassa on ongelmia siksi, että siellä on vain yksi ainoa keskitetty valtion virasto ja keskitetty hallintojärjestelmä, joka vastaa infrastruktuureista – Me peräänkuulutamme tässä tehokkuutta ja demokraattista vastuu- ja tilvelosuutta ja sitä, että vakautta voidaan vahvistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin jäsenvaltioiden täytyy tehdä kotiläksynsä kunnolla. Emmekä voi keskustella omista varoista Euroopan tasolla ilman, että pohditaan sitä, miten voitaisiin parantaa tilanteen jossakin jäsenvaltiossa. Eh. Paljon kiitoksia, Ramon. Me emme tarvitse vain hyviä poliittisia järjestelmiä, me tarvitsemme myöskin hyvää hallintoa. Lopulta edustajan Kuller, olkaa hyvä. Merci à vous tous. Hein, euh, je... Kiitoksia Pablo. Minä olen hyvin onnellinen siitä, että Jean-Paul ja muut ovat täällä auttamassa minua. Kaikki ne, jotka käyttivät puheenvuoron ja muutkin. Tarkoituksena ei ole siis pidentää tekstiä. Tässä on äh, sen tyyppinen harjoitus käynnissä, jossa meidän tulee pyrkiä tiettyyn sanamäärään. Haluaisin rauhoittaa edustaja epingiä. Me olemme nyt sanalta laskaneet tätä tekstiä, mutta tässä onhan tietenkin kyseessä vain yksi osa niistä ponnistuksista, joita on tehty kriisin hallitsemiseksi euroalueella. Ja minä en tietenkään tässä ehdota, siis edustaja Kutasin mukaisestikaan, luoda jonkinlaista toista euroalueen parlamenttia. Tarkoitus on tämän parlamentin sisällä luoda yksikkö, joka voisi tehdä tiettyjä päätöksiä, jotka eivät sulje ketään pois. Kaikki kollegat voivat olla täysin tarkkailija jäseninä mukana. Ja jos maa päättää nyt liittyä euroalueeseen, nämä varjojäsenet voivat sitten tulla täysjäseniksi. Minä uskon, että ellemme me onnistu ottamaan huomiota tätä, huomioon tätä erittäin suurta kansalaisten toivetta, että yksi yksinkertainen asia otetaan huomioon, nimittäin se, että meillä on jäsenistä osa päättänyt täysin tähän projektiin osallistua. Jos me haluamme tämän ottaa huomioon, sehän on paljon parempi tehdä tämän parlamentin sisällä, ellei me ottaa huomioon joustavasti. Nämä ovat sellaisia rakenteita, jotka syntyvät täysin yhteisömenetelmän ulkopuolelle. Näinhän on tapahtunut jo muiden välineiden kohdalla, EVM ja muiden, nämä ovat täysin ulkoisia välineitä. Ja jos näin tapahtuu, mielestäni tämä on paljon vakavampaa. Tässä mahdollisuus olisi antaa näille ratkaisuille väliaikainen luonne ja ne voisivat sitten kehittyä myöhemmin. Minä olen aivan avoin kaikille mahdollisille muutoksille. Me voimme käsitellä näitä asioita vielä myöhemmin, mutta meidän täytyy ottaa huomioon ei vain perussopimusten kirjaan tähän asti, mutta myöskin ne aivan legitiimit odotukset, joita kansalaisilla on, jos me jätämme ne sivuun, jäsenmaat tulevat tarttumaan niihin hallitusten välisen menettelyn kautta ja sitten me emme voi vaikuttaa asioihin lainkaan. Kiitoksia. Kiitoksia Silvi. Voimme päättää keskustelun tähän. Tämän lausuntoluonnoksen käsittely niin anteeksi, Tarkistusta jättämisen takaraja on 25. päivä tätä kuuta ja sitten valiokunnassa käsitellä niitä 19. ja 21. päivä maaliskuuta äänestämme Afkossa. Äänestetään 27. maaliskuuta. Täysistuntokäsittelyn äänestystä ei ole vielä päätetty, siis päivämäärää vielä päätetty. Kohta 16 muut asiat on tyhjä. Sitten kohta 17 seuraavat kokoukset tullaan järjestämään seuraavana maanantaina 25. helmikuuta kello 3-7 ja tiistaina 26. helmikuuta 9.30 yhteen. Paljon kiitoksia kaikille. You wanted me to say something? possible